Dear colleagues. Kollegat, tervetuloa. Hyväksytään esityslista. Minun pitää Toivottavasti tervetulleeksi Mario Draghi, pääjohtaja, ennen pari ilmoitusta toimielinten välisistä neuvotteluista avasimme 5. heinäkuuta vakavaraisuusasetus ja direktiivi, kolmikantaneuvottelut, viitosversio ja siellä puhuttiin neuvoston kanssa työskentelytavasta ja eroteltiin toisaalta eri kategorioita poliittisiin ja teknisiin aiheisiin, siis noita asioita jaoteltiin, joten tuolta pohjalta olemme antaneet toimivaltuudet tekniselle tasolle valmistella seuraavia trilogia 4. syyskuuta 18 pidettäisiin sitten lisäksi. Ensimmäiset 30 neuvottelut pidettiin markkinarakenne- ja Refitistä 4.7. Se oli myönteistä. Siellä keskustelimme tästä määritysvelvollisuudesta eläkejärjestelmä järjestelmän varten ja sitten edistyttiin rahoitusvastapuolten määritysvelvollisuudesta ja muiden määritysvelvollisuudesta ja sitten sitten keskustelut analysoivat siitä, miten keskeytetään määritysvelvollisuus. Tästä neuvotellaan myös jatkossa nyt. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi EKPn pääjohtaja Mario Dragin toista rahapoliittista vuoropuhelua varten tänä vuonna. Ja tietysti taustalla on hyvin relevantti 14. kesäkuuta tehty päätös EKPn neuvostolta, kuten tiedätte erittäin hyvin. EKP korko pysyi muuttumattomana ja ainakin pysyy tuolla samalla tasolla ensi kesään 2019 asti. Ja nettoostoja tehdään omaisuuden osto mukaisesti aikataulun mukaan – Siis syyskuun asti 30 miljardia ja sitä jatketaan nyt sitten 15 miljardia per kuukausi joulukuuhun asti tänä vuonna. Tervetuloa siis. Ja siis hieno tuo päätös neuvostolta, EKP-neuvostolla pitää yllä tätä elvyttävää rahapolitiikkaa. Tässä vaihtain poistuttaisiin noista ja kuitenkin elvyttävää toimintaa jatketaan, kun investoidaan uudelleen tässä ajan mittaan. Ja sitten toisaalta annettu ohjeistusta koroista. Haluaisin onnitella myös tekosta tavalla, jolla nämä päätökset on valmisteltu ja mistä on viestitty markkinoille. Se täysin ymmärsi ja reagoi hyvin tähän tärkeään päätökseen ja päätöksiin joten minusta on hyvin tärkeää sanoa tämä nyt lehdistötilaisuudessa, että nyt pitäisi tämän määrä aika tuolle APP-ohjelmalle. Nyt meillä on enemmän välineitä käytössämme rahapolitiikassa, joka myötä EKP on muiden maailman keskuspankka samalla linjoilla. Tämä on myönteistä. Se on hyvä merkki, vahvuudesta ja selviytymiskyvystä, jos ajatellaan rahaliittoamme. Kuutteen pääjohtaja Draghi tietää, niin koordinaattorit myös valitsivat kaksi muutakin aihetta, nimittäin haasteet liittyvät rahapolitiikkaan, jota aiheuttavat virtuaalivaluutat sitten nämä vakuus, kannat ja sillä uhat. Valmistavaa työtä ollaan tehty. Meillä on asiantuntijapaneelissa käsitellyt asioita, en nyt muistuttaisi näistä päälöydöksistä enää, joita tutkimuksemme ovat huomanneet, että vaan haluaisin antaa puheenvuoron teille. Pääjohtaja Draghi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat talous- ja raha valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on ilo olla takaisin Euroopan parlamentissa valiokunnassanne. Sitten jälkeen, kun viimeksi tapasimme EKPn neuvosto, niin kuin puheenjohtaja muistutti hetki sitten, on tehnyt tärkeitä päätöksiä sovittaakseen rahapolitiikan viritystä syyskuusta eteenpäin. Minun huomiosani tänään kerron näistä päätöksistä ja selitän, miten tämänhetkistä taloudellista ympäristöä on arvioitu, johon nämä päätökset perustuvat. Kun ajatellaan eh, Hiljattaisen euroalueen huippukokouksen jälkeen tartun tähän tilaisuuteen ja keskustelen teidän kanssanne talous- ja rahali- rahaliiton tulevaisuudesta ja puhun lähiajan prioriteetteista EKPn kannalta katsottuna euroalueen talouskasvin 0,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä 2018. Näin kasvu on ollut jo viisi vuotta meneillään taloudessa. Talouden fundamentit ovat vahvalla pohjalla. Tietenkin jonkin verran kasvu alus, vuoden alusta on hill, hill, hillinnyt tai maltillistunut. Työmarkkinat ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Työllisyys on noussut 8,4 miljoonaan 2013 puolesta välistä ja se kasvaa lähes kaikissa euroalueen maissa. Työttömyysprosentti oli 8,4 prosenttia toukokuussa alhaisemmalla tasollaan joulukuun 2008 jälkeen ja työmarkkinaosallistuminen on nyt ennennäkemättömän korkealla. Kun katsotaan eteenpäin, viimeisimmät euroalueen asiantuntijaennusteet näkevät, että kes- keskiarvo vuosikasvu on 2,1 prosenttia 2018, 1,9 prosenttia 2019 ja 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vaikkakin on epävarmuutta, jotka liittyvät globaaleihin tekijöihin mukaan lukien kasvavan protektionismin riski, nämä epävarmuustekijät ovat tulleet selkeämmiksi ja riskit, jotka liittyvät euroalueen nä- näkymiin ovat kuitenkin varsin tasapainoisessa tilanteessa. Tietenkin seuraamme valppaasti kehitystä. Eurostat ennakkoarvioiden mukaan ö, inflaatio kasvoi 2 prosenttia kesäkuusta, 1,9 prosenttia toukokuussa tämä tässä heijastuu korkeammat energian ja elintarvikkeiden inflaatiohinnat. Kun sultaan pois nämä liikkuvat hinnat, inflaatio väheni 1,1 prosentista 1 prosenttiin kesäkuussa. Kun talous jatkuu, jatkuvasti kasvaa ja liikakapasiteettia on otettu käyttöön ja näin tuetaan nousevia palkkoja. Pohjainflaation odotetaan pikkuhiljaa kasvavan, nousevan. Hiljattaiset palkkasopimukset monissakin maissa osoittavat sen suuntaan, että nämä, tämä suotuisa dynamiikka tulee jatkumaan. Tulen keskustelemaan inflaation näkymistä yksityiskohtaisemmin, kun selitän rahapolitiikkapäätöksiä, joita kesäkuussa EKP-neuvosto teki. Sitten viimeisessä raportissa keskustelussa keskustelussamme. Neuvosto huolella, arvioi edistystä, jota tähän mennessä on saatu, kun pyritte korjaamaan inflaation astetta. Aivan erityisesti me arvioimme inflaatiokehitystä kolmen tärkeän kriteerin suhteen, mitä tulee netto omaisuuden ostoihin, lähentyminen, luottamus ja häiriön kestokyky. Mitä tulee lähentymiseen, kesäkuun 2018 eurojärjestelmän asiantuntija-arviot näkevät kuluttajahintainflaation saavuttavan 1,7 prosentin tason jokaisen vuonna seuraavat kolme vuotta. Nämä ovat viimeisimmät ennusteet, jossa ennakoidaan sitä, että inflaatio on, pääsee lähemmäs tavoitettamme lähelle 2 prosenttia, mutta kuitenkin sen al- alapuolelle jääden keskiaikavälillä. Meidän luottamuksemme siihen, että inflaatiotie myös on nousussa. Kun ajatellaan epävarmuutta, jotka liittyvät inflaatioennusteisiin, tämä kaikki on vähentynyt. Toiseksi pohjainflaatio on kasvanut erittäin alhaiselta tasolta, joka oli vallalla 2016, ja sitä ennakoidaan kasvavan, kun talous kasvaa ja kapasiteettia otetaan käyttöön yhä enemmän ja työmarkkinat tiukentuvat. Lopuksi tästä kolmannesta kriteeristä, miten inflaatiotien ennakointi, se tuntuu itseään ruokkivalta, siis se, kes, se, se kestää sen, että pikkuhiljaa luovutaan näistä netto ostoista EKPssä. Tämän arvion pohjalta EKP-neuvosto tuli siihen loppupäätökseen, että edistys kohti kestävää korjausta on ollut huomattavaa tähän mennessä, ja sen pitäisi jatkua lähi aikoina. Vaikkakin jonkin verran epävarmuustekijöitä on edelleenkin olemassa, tämän takia ennakoimme, että syyskuun jälkeen voimme vähentää kuukausittaisia omaisuuseräostojamme 30 miljardista 15 miljardiin ja lopetamme tämän netto-omaisuuseräostot joulukuun lopussa. Tämä tietenkin tulee riippumaan siitä, minkälaisia tietoja tulee vahvistamaan keskiaikavälin inflaationäkymiä odotettu päättyminen koskien omaisuuden osto joulukuussa 2018 ei tarkoita sitä, että meidän rahapolitiikkamme ei enää tukisi kasvua. Rahapolitiikan pitää jatkossakin olla mukana, kun pyritään saamaan taloudesta kasvua, ja tämä vielä jonkin aikaa. Tämän takia olemme toistaneet, että aiomme uudelleen äh, jatkaa uudelleen investointipolitiikkaamme ja olemme vahvistaneet ennakoivaa viestintäämme ohjauskorkojen suhteen. Aivan erityisesti aiomme säilyttää politiikkamme, jolla investoidaan perusmaksuja erä, erin, erääntyvistä arvoeristä, joita on nostettu ö, omaisuuden osto-ohjelmassa pidemmän aikaa sen jälkeen vielä, kun nettoomaisuuserät ostot loppuvat. Ja joka tapauksessa niin kauan, kun on tarpeen säilyttää suotuisat likviditeettiolosuhteet ja huomattava määrä rahapoliittista kasvua tukevaa toimintaa. Ja odotamme, että EKPn avainkorot pysyvät tämänhetkisellä tasoillaan ainakin kesän 2009 ajan ja joka tapauksessa niin kauan kuin on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa se, että inflaation kehitys on linjassa tämänhetkisten odotustemme kanssa, mitä tulee kestävän korjauksen tiellä inflaatiokysymyksissä. Nyt sitten puhuisin talous- ja rahaliiton ohjauksesta ja hallinnoinnista. E, globaalit epävarmuustekijät ovat nousseet, ja onkin tärkeämpää kuin koskaan, että Euroopassa seisotaan yhtenä rintamana ponnistelut, joita olemme tehneet viime vuosina vahvistaaksemme emun hallintoa, ovat jo saaneet tausen rahaliitosta kestävämmän sokeille. Kuitenkin rahapoliittinen unionimme vieläkin on epätäydellinen ja se on edelleen haavoittuvainen. Jotta voimme tukea luottamusta ja voimme jatkaa taloudellista kasvua, vielä tarvitaan lisää lähentymistä ja integraatiota eurovaltioiden välillä. On lähes tarkalleen kuusi vuotta siitä, kun Euroopan johtajat päättivät aloittaa pankkiunionin hankkeen Tämä oli huomattava askel eteenpäin ja se on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut riskien vähentämisessä ja näin on saanut aikaan vakaamman Euroopan pankkisektorin. Pankkiunioni ei kuitenkaan vielä ole valmis. Se, että nopeasti hyväksytään pankkipaketti ja ryhdytään ripeä trilogiprosessiin. Olemme tyytyväisiä, että on hyväksytty tämä pankkipaketti ja pyydämme ripeää neuvotteluprosessia. Sitten sopimus Euroopan vakausmekanismista, joka takaa, jota takaa yhteinen kriisitkusrahasto on aivan yhtä lailla tärkeä. Se antaa lisää turvallisuutta kriisinratkaisussa oleville pankille varmistaa, että ne voidaan purkaa tuloksellisesti ja ilman, että vaarannetaan rahoitusvakautta. Kaikki tämä vuorostaan tulee lisäämään luottamusta pankkisektoriin kokonaisuutena ja tekee siitä myös vahvemman. Järjestely pitäisi olla operatiivinen niin pian kuin mahdollista ja sille pitäisi antaa nopea, tehokas päätöksentekoprosessi. Ja kun ajatellaan tule lähiaikaa mukaan lukien keskustelu Euroopan talletussuojajärjestelmästä, edisjärjestelmästä, meidän ei se antaa itsemme jarruttaa, kun puhutaan erosta riskin vähentämisen ja riskin jakamisen väellä. Tähän liittyy kaksi syytä aivan erityisesti. Ensinnäkin huomattavaa riskin vähentämistä on jo tapahtunut. Öö, ydinpääoma yksi osuudet merkittävissä pankeissa, joka on pääindikaattori pankkien terveydestä. Nyt ollaan 60, 67 prosenttia korkeammalla ase, tilalla kuin kymmenen vuotta sitten. Lisää riskin vähentäminen on meneillään, kun vähennetään järjestämättömiä lainoja ja muita myrkyllisiä omaisuuseriä joidenkin isojen pankkien taseissa ja sijoitussalkuissa. Toiseksi riskinjako helpottaa myös riskin vähentämistä. Ajatelkaa vaikka USA Federal Deposit Insurance Corporation ja sen toiminta. Se onnistuneesti äh, äh, ratkaisi 500 pankin purki 500 pankkia ilman, että tuli epävakautta kriisin aikana. Sen takia myös, että USAn hallitus seisoi tavallaan tämän takaajana. Vastaava numero euroalueella oli kymmen kertaa alhaisempi. Se on jälleen yksi syy siihen, miksi euroalueen pankkisektorin edessä vieläkin on huomattavia rakenteellisia haasteita. Toisin sanoen, jos jako johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että hallinnoidaan rahoitusvakauden seurauksia, joita syntyy juuri riskin vähentämisestä. Riskin vähentäminen etenemisi itse paljon nopeampaan tahtiin. Lisäksi Eurooppa, Euroopan talutussuojajärjestelmä välttäisi riskin siitä, että epävakautta syntyisi epävakauttavia tekijöitä, kuten talletuspaot. vähentä, se vähentäisi myös rahoituksen sirpaloituneisuuden riskejä ja tukisi rahapolitiikan välittymistä emu alueella ja myötävaikuttaisi näin talouden vakauteen. Jos on oikeat poliittiset puitteet käytössä, riskin jako ja riskin vähentäminen vahvistavat siis toinen toisiaan. Kestävämpi talous- ja rahaliitto hy- hyötyy myös kriisinrat- kriisinhallintapuitteista. Euroopan vakausmekanismin sitoumus oli hyvin tervetullut viimeisessä euroalueen huippukokouksessa. Tämän pitäisi lisätä tehokkuuttaan ja nopeuttaan mm, niin hallinnollisesti kuin välineiden kannalta samalla kun täysin noudatetaan komission ja EKPn mandaatteja, jotta voidaan vastata sokkeihin ja välttää täysimääräiset kriisit. Euroalue hyötyisi myös yhteisestä vakauttamisfunktiosta. Tällainen väline voisi antaa makrotaloudesta tukea euro alueen laajuisissa taantumissa. Näin voitaisiin säilyttää lähentyminen, tuettaisiin sitä, miten vakautetaan kansallisia politiikkaa ja näin sallittaisiin se, että rahapolitiikka toimii tehokkaasti. Samaan aikaan tämä, tämän välineen ei pitäisi vähentää kannusteita, joita jäsenvaltiolla on jatkaa tervettä finanssipolitiikkaa ja, ja talouspolitiikkaa. Tämän takia olemme erittäin tyytyväisiä, että on uudelleen alettu keskustella tästä asiasta. Sitten pääomamarkkinaunionin kunnanhimoinen agenda voi edelleen vahvistaa prioriteetteja, joita tässä kuvasin. Ensinnäkin pääomarkkinaunioni lisäisi yksityisen sektorin riskinjakoa. Ja näin se auttaisi puskuroimaan paikallisia shokkeja. Se vähentäisi tarvetta käyttää julkisia stabilisaatiovälineitä. Toiseksi johdonmukaiset puitteet ovat olennaisen tärkeitä syvälle, kestävälle rahoitukselliselle integraatiolle. Esimerkiksi jos harmonisoidaan ja parannetaan maksukyvyttömyyspuitteita, näin olisi helpompi pankkien hoitaa järjestämättömiä omaisuuseriä, ja tämä hyödyttäisi tietenkin pankkien omaa terveyttä. Aito pääomamarkkinaunioni tukisi syvempää, integroidumpaa ja vakkaampaa pääomamarkkinatilannetta, parantaisi rahoituksen saantia kaikkien kohdalla. Nyt haluaisin korostaa, että mitkään näistä toimenpiteistä, jotka mainitsin, eivät ole mahdollista ilman, että jäsenvaltiot luottavat toinen toisiinsa. Ja tässä tarvitaan myös sitä, että kansalliset hallitukset tehtävät tekevät oman tehtävänsä ja lisäävät talouksiensa riskinkestävyyttä ja uudistavat talouden rakenteitaan. Sitten äh, lopuksi. Rahapoliittiset toimemme ovat olleet erittäin tehokkaita. Me arvioimme, että toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet 2014 puolesta välistä, kaiken kaikkiaan ovat saaneet aikaan kumulatiivisen efektin 1,9 prosenttiyksikköä sekä euroalueen todellisen BKT-kasvun ja inflaation kaudella 2016 ja 2020. Meidän toimenpiteillä on ollut ratkaiseva rooli, kun on saatu inflaatio jälleen raitelleen ja se on nyt lähellä, mutta alle 2 prosenttia keskiaikavälillä. Kuitenkin meidän täytyy olla kärsivällisiä sisukkaita ja varovaisia politiikassamme ja toimme varmistaa, että inflaatio pysyy kestävällä, kestävällä korjauksen tiellä. Kuten olen sanonut jo aikaisemmin, laskevan kasvun riskit liittyvät ennen kaikkea siihen, että protektionismin uhka on kasvanut. Vahva yhdentynyt Euroopan unioni voi auttaa saamaan hyötyä talouden avoimuudesta. Samalla se kuitenkin suojaa kansalaisiamme äh, hallitsemattomalta globalisaatiolta. Äh, EU voi johtaa esimerkillä ja näin se voi tukea monenkeskisyyttä ja globaalia kaupankäyntiä, jotka ovat olleet kasvan taloudellisen hyvinvoinnin kulmakiviä viimeisen seitsemän vuosikymmenen ajan. Mutta jotta voidaan onnistua ulkopuolisesti EU vahtii, tarvitsee vahvat instituutiot ja vahvan talouspolitiikan ohjausjärjestelmän EU:ssa itsessään. Kiito, kiitän teitä huomiostanne. President Draghi. Kiitos, pääjohtaja Draghi. Kiitos myös, että puhuitte myönteisesti siitä, kun valiokunta hyväksyi pankkipaketin toivottavasti neuvostossa. Tämä saa myös vastakaikoa, eli että tämä mennyt lainsäädäntöjärjestys perustuu neuvoston kantaan ja parlamentin kantaan, jotka ovat yhteisessä asemassa. Tästä voidaan ehkä muistuttaa vielä tällä viikolla, kun käydään kolmikantaneuvotteluja heidän kanssaan Edustaja Höckmark on siellä esittämme ja Gunnar saakin nyt puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia paljon pääjohtajalle esityksestä. Olen täysin samaa mieltä pitkälti siitä, mitä sanoitte, siitä, että tarvitaan vahvaa unionia, pankkiunionia, pääomamarkkinoita, mutta minulla olisi yksi erityiskysymys ja sitten eri, e, yleisluontoinen kysymys. Erityiskysymykseni koskee Mm, järjestämättömiä lainoja. Näettekö, että näiden järjestämättömien lainojen kehitys on seurannut sitä kehityskulkua, mitä sen olisi, niiden olisi pitänyt noudattaa? Ja jos ei, niin miksi? Mutta yleisesti ottaen täytyy sanoa, että olen tietenkin samaa mieltä inflaatiokäsityksestänne ja siitä, että uniikki laajentuva rahapolitiikka on ollut käytössä jo pitkän aikaa. 2008-2009 kriisin aikanahan se käynnistettiin ja se on jotenkin vahvist, sitä on vielä vahvistettu jollakin tapaa ensimmäisinä elpymisen vuosina. Ja elpymisen aikana ö, talous on kulkenut yhä paremmin eteenpäin ja nyt, kuten totesitte, olemme ihan siellä lähes aallon huipulla. Ja silti samanaikaisesti meillä on aivan uniikkia, aika äärimmäistäkin rahapolitiikkaa käytössä. Kysymykseni kuuluukin, onko relevanttia puuttua inflaatiokriteereihin sillä tavalla kuin nyt teemme? Ettekö katsoisi, että riskit tulevat yhä suuremmiksi, kun tätä uniikkia rahapolitiikkaa harjoitetaan näin pitkän ajan. Oli sitten hyvät tai huonot päivät kyseessä. Ja mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä teidän pitäisi tehdä silloin, kun asiat eivät etene oikealla tavalla? On monia syitä pelätä, että näin kävisi, kuten totesitte, protektionismi, sitä näkyy. Ja sitten lukuisia poliittisia epävarmuustekijöitä on täällä unionissa ja lukuisia muitakin riskejä. Kuinka näette näiden uniikkien laajentuvien rahapolitiikkojen seuraukset ja mitä voitte tehdä silloin, kun kehityskulut eivät mene niin hyvin kuin ne menevät tällä hetkellä, eli kun pelot toteutuvat? Uh, thank you. Thank you. On the first question. Kiitos ensimmäisen kysymykseen. Niin vastaus on kyllä. Kehityssuuntia nähdään järjestelmät, missä ainoastaan menossa oikeaan suuntaan. Ja kyllä tilanne on parantunut, mutta työ ei ole vielä päättynyt. Tässä on eri taustalla olevia tekijöitä, jos ajatellaan NPL-lainojen kasvua yksi tärkeimmistä oli tuo suuri taantuma itsessään. Tällainen elpyminen jatkuu ja NPL-lainat tuot peseytymään ikään kuin pois virtaamaan pois monista maista. Ei välttämättä kaikissa, mutta monissa maissa, jossa suuri taantuma vaikutti merkittävästi, niin siellä NPL-lainat, niiden määrä tulee voimakkaasti laskemaan. Ja tähän on eri syitä. Ensinnäkin pankkin asiakkaat maksaa takaisin, markkina arviointinomista olemista kannasta paranee näistä osakkeista, niitä on myydä. Toinen syy on valvonta. Ja merkittävää parantumista ja vahentumista on tapahtunut valvonnassa, jos ajatellaan järjestämättömiä ei pelkästään lainoja, vaan muitakin. Ja harmonisointiprosessikin on johtanut siihen, että on tullut enemmän vaativampia standardeja, joten tietysti lainosta tulevat olemaan vähemmän. No siis NP-lainojen lisääntymismäärät on hankalampaa kuin mitä aikaisemmin. Mutta kolmanneksi kehykset, lainsäädäntökehykset, jotka saavat häntä pankit, voi päästä eroon näistä NPL-lainoistaan ja tässä on eri sääntöjä ja erilaista sääntelyä ja lainsäädäntöä taustalla, joka pitäisi hyväksyä, muuttaa, mukauttaa, riippuen voimakkaasti maan omasta tilanteesta, mutta esimerkiksi, no, muistaakseni miten tärkeää tämä on, on yksi tapaus, jossa järjestämättömät lainat No siis tilanne on merkittävästi parantunut, jos ajatellaan mennyttä tilannetta, mutta silti NP-lainoja edelleen on hyvinkin paljon. Ja syy siihen on, että lainsäädäntö itse asiassa kannusti NP-lainojen säilyttämiseen, eikä laittanut kannustimia niiden myyntiä varten. Niitä tarvitaan kaikkia kolme komponenttia, jotta NP-lainojen määrä vähenee, mutta sitä on kyllä nähty kahden vuoden aikana, mikä on hyvin rohkaisevaa. Toinen kysymys liittyi riskeihin rahapolitiikassa. No, rahapolitiikkaamme ei ole ainutlaatuista millään muotoa. Yhdysvalloissa on ollut samanlaista, itse asiassa pitempäänkin joku meillä. Ja Englannissa ja Japanissa myös, jopa enemmän kuin täällä päin. Mutta kuitenkin jatkuvasti seuraamme poliittista ja rahoitusvakausriskiä, joka pitkin ajan jaksolla, no kun korot ovat alhaalla ja kun likviditeettiä on valtavasti, no mitä tämä, olisi, mitä tämä voisi vaikuttaa tilanteeseen? Eli pitää tarkkaa että mutta systeemisiä riskejä ei ole nähtävissä tuolla rintamalla. Ja Muuten, osalla, jossa nähdään riskejä, niin vastaus ei olisi niinkään se, että muutettaisiin rahapolitiikkaa, vaan pikemminkin hyväksyttäisiin makrovakavaraisuusvälineitä. Kiitos. Thank you, Kiitos, Pervanche Beres. Merci, je voudrais vous poser... Euh, Kiitoksia. Haluaisin esittää teille kysymyksen. suis désolée, je ne peux pas parler en italien. puheenjohtaja, pääjohtaja, haluaisin kysyä teiltä EKPn äh, hallinnosta ja kansallisista keskuspankkeista, koska huhtikuussa veitte asian tuomioistuimeen. Äh, kyse oli Latvian keskuspankista, joka pidätettiin virastaan hallituksen toimesta. Häntä syytettiin korruptiosta. Ensimmäinen osa kysymystä, niin mitä te tiesitte tämän kuvernöörin toimista ja e- eikä vain tämän toiminnan merkittävyydestä, mitä tulee euroalueen ulkopuolisiin asiakkaisiin? vastakkaisiin tässä keskuspankissa, enkä puhu vain rahanpesuriskistä. USA-kongressihan puuttuu tähän ongelmaan, mutta haluaisin kysyä itse pankin pääjohtajan toiminnasta. Te teitte tämän kysymyksen tuomioistuimelle ja kysytte Latvian menettelytavasta, mutta tämä herättää kuitenkin kysymyksen, mitä te, miten te vastaatte ja miten te näette asian, jos äh, pidätetään virasta keskuspankin pääjohtaja euroalueella. Ja hän, hän tullaan tietysti pidättämään tästä tehtävästä ja miten se on ekp etujen mukaista ja kansallisen keskuspankin kannalta myös. Thank you. First of all... Kiitoksia. Ensinnäkin EKP ei tiedä mitkä Rimshevicin käyttäytymisen syyt tutkinnan mukaan ovat. No ensi kysy, ensi kommenttina, niin toteaisin, että yksi asia on suojata jäsenten henkilökohtaista riippumattomuutta neuvostossa, joten tämän ensimmäisen säännön tai vaatimuksen seurauksena me olemme artiklan 14.2 mukaisia. Meidän työjärjestyksessämme se vaatii, että kansallisten keskuspankkien eh, hallitusten jäsenet nauttivat tietynlaista suojelua. Ja, mutta jos nämä ehdot eivät täyty enää tehtävän suorittamiseen, niin tämä suojakin poistuu. Tai jos he ovat mm, syyllistyneet vakavaan väärinkäytökseen, eli silloin he joutuvat lähtemään. Eli tämä antaa neuvostolle mahdollisuuden myös erottaa kansallisen keskuspankin jäsenen ja tällä perusteella neuvosto päätti maaliskuun 7. päivä tänä vuonna herra Rimsevicin suhteen suorittaa tiettyä kurinpatotoimia. Hänen tapauksensa vietiin tuomioistuimiin todeten, että nämä tapahtuneet asiat täyttivät 14.2 artiklan ehdot erottamisen tapahtumiseksi tai toimesta pidättämiseksi. Tämä Euroopan yhteisön tuomioistuimen eh, tutkinta ei tietenkään puutu rikostutkintaan. Ja tämä on kahdessa kirjeessä ilmaistu, jonka lähetin pääministerille ja eh, valtiovarainministerille. Tämä on nyt tilanteemme. Ensinnäkin tietenkin kansallinen tutkinta jatkuu ja sen jälkeen kun lähetimme asian yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi, niin tilanne kehittyy edelleen siellä kyseisessä maassa, että kulkee omaa polkuaan, mutta yleisesti ottaen tämä tapaus osoitti, että toimiin on ryhdyttävä silloin, kun kyse on äh, rahanpesun vastaista toimista yleisesti ottaen. Tässä kuulemisessa mielestäni jo sanoin, että tarvitaan paljon enemmän yhteistyötä valvontaviranomaisten sekä kansallisella että yhteisen valvontamekanismin tasolla että myös rahanpesun vastaisten viranomaisten välillä. Ja nämä viranomaiset sijaitsevat sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla. Tämä on hyvin tärkeää. Ja tämä on ainoa toimi tällä rintamalla, mikä voi estää tämän kaltaisten tapahtumien toistumisen. Euh, euh, euh, Puoli minuuttia tarkoittaa sitä, että vastata, että teillä on mitään tietoja tästä korruption riskistä, jos ajatellaan tätä latvialaista henkilöä ennen kuin Yhdysvallat toimii. Ja sitten toiseen osuuteen että vastanneet toivottavasti, eli että kun teistä tuntuu tai kun teillä on olettama siitä, että on korruptiotapaus käsillä, jos on keskuspankin pääjohtaja kyseessä, niin mitä sitten keskuspankki voi tai mitä sen pitää tehdä? So in general we... Yleisesti ottaen EKP pitää erittäin tärkeänä sitä, että sen jäsenet käyttäytyvät hyvin neuvostossaan ja tietysti ottaen päätöksentekoelimissä myös. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan pitää yllä yleistä luottamusta ja että voidaan toimia nuhteettomasti sitten tällaisessa virkatehtävässä. Olemme hyvin huolissamme siitä, mitä tapahtuu. Senpä vuoksi päätimme viedä asiantuomistumme käsittelyyn ja katsoa, mitä väliaikaistoimia pitäisi ottaa kätevä noudattaa sitten sääntöjä. Tämän siis tiedämme. Toimintamme perustuu siihen, mitä tiesimme, ja ei sen enempää, ei vähempää. Ja. Ette siis tienneet mitään ennen kuin puheenjohtaja keskeyttää. Aika päättyi. Bernd Luke. Guten Tag, Herr Draghi. Ich werde auf Hyvää päivää, herra Draghi. Minä puhun saksaa. Herr Draghi, Sie haben... Herra Draghi, lehdistötilaisuudessanne 14. kesäkuuta Riassa puhuitte näistä app ostohjelmista Kuuletteko? Puhuitte siitä, miten on tulossa päätöksensä, niin kuin sanotte täälläkin, niin sanotte, että omaisuuden osto-ohjelma on normaali väline EKPn rahapolitiikassa. Sen pitäisi niin olla jatkossakin. Tarkoittaako me sitä, että hetken hyvänsä, jos teillä on tiettyjä varasuunnitelmia käytössä, että silloin ostat, jatkaisitte tällaisia netto-ostoja se on kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, mikä on oikea kriteeri, mikä voisi olla oikea kriteeri tämän toiminnan uudelleen jatkumisen inflaatiotaso, No sitähän Högmark jo kysyi, haluaisin vielä tarkentaa tätä harmonisoitu kuluttajahintaindeksi euroalueella lasketaan ilman näitä kustannuksia liittyvät muun muassa asuntoon. On kvalitatiivisia arvioita siitä, että tällainen laskentatapa vääristää inflaatiota alaspäin euroalueella ja monet valtiot, myös Yhdysvallat, on kuluttajahintaindeksin määritet eri tapaa, eli ottaen mukaan nämä asumiskustannukset eri tapaa, kiinteistökustannukset. Eli ajattelitteko, että tämä vääristää inflaatiota teistä, tämä laskentatapanne, ja miten poliittisesti voitaisiin APP-ohjelmien kautta toimia? Kolmas kysymys lyhyesti. Reaalikorkoja euroalueella No EKPn internetohjelman kautta on nyt hyvin alhaisella tasolla, lähes negatiivisiin korkoihin päätty. Reaalikorko on kuitenkin tärkeä ohjausväline, jos ajatellaan investointeja erityisesti normaalisti, jos äh, käytetään positiivista korkoa, niin ettei mitään epätuottavia investointeja käyttää. Eikä tässä on nyt vaarana se, että kun on hyvin alhainen tai negatiivinen reaalikorko, se voisi johtaa siihen, että myös epätuottavat investoinnit saavat tukea rooleilla. Thank you. <clears throat> Thank you. Kiitoksia ensinnäkin. Toistaisin, että uskomme, että rahapolitiikka on ollut todella tehokasta vaikuttavaa. Myös tämä omaisuuserien nosto-ohjelma. Toiseksi vastaus kysymykseenne on kyllä. APPstä on tullut rahapolitiikan työkalu. Se on osa meidän työkalulaatikkoamme ja aina kun tulee hätätilanteista, niin me käytämme tätä instrumenttia ja sen vara, varantoa, mutta tällä hetkellä meillä ei tällaisia hätätiloja ole nähtävissä, joissa vaadittaisiin tai tarvittaisiin APPn pidentämistä yli sen, mitä lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin. Kolmanneksi on totta, me emme kyseenalaista kuluttajahintaindeksejä, jotka meidän tilasto viranomaiset euroalueella ovat laskeneet. Meidän täytyy harmonisoida nämä kuluttajahintaindeksit. Ja tämä, kuten totesitte, sisältää myös asuntosijoitukset. Me olemme keskustelleet jo aivan EKPn alusta asti tästä asiasta. Ensinnäkin ongelma on ajankohtaisuus, ajoitus. On objektiivisesti vaikeata saada sellainen indikaattori, joka sisältäisi tämän elementin. On suoritettu tutkimuksia, simulaatioita ja ei näy, että suurta eroa olisi niiden perusteella tai niin isoa eroa, jolla voitaisiin ö, sanoa, että ei pitäisi käyttää tällaista rahapolitiikkaa, mitä on käytetty. Ja sitten vaara, joka joka, äh, matala, jonka matala korkotaso voisi aiheuttaa isoille firmoille. Me olemme tarkastelleet tätä jo muutaman vuoden ajan, koska tämä on ilman muuta yksi mahdollisuus. Mutta rehellisesti sanottuna emme ole nähneet paljonkaan näin tapahtuneen. Kuinka näin voisi olla, että meillä on näin isoa kasvua euroalueella kuin mitä meillä on ollut viimeisen kahden vuoden ajan, jopa, jo, jopa 2017. Jos tämä kasvu olisi syntynyt massiivisista, ei-tuottavista firmoista ja niiden toiminnasta. Ja, ja toinen huomioni kuuluu, että onko meillä nyt korkeampi velkataso ei minkään rahoituselinten velkataso ei ole suinkaan nousemassa, vaan menossa alaspäin. niin se tarkoittaa sitä, että korkotaso on matalalla. Ja kolmanneksi, näykö, näkyykö sellaista, että pankit uudelleen rahoittaisivat velkoja, joita ei pystytä maksamaan? Ei, sellaista ei tapahdu. Järjestämättömien lainojen osuus on koko ajan laskussa. Edustaja Turvalts. Benvenu. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa parlamenttiin, herra pääjohtaja. Kaksi kysymystä teille. Oletan, että tunnette Hans Sveinin kirjoitukset, erityisesti yhdessä kirjassaan otsakkeena oli seuraava romahdus on raakin romahdus. Niin, puhut jatkuvasti kertaan target-taseista. Jos katsotaan nyt Italian target valanssia tai päähän pinttymää tavallaan, jos tarkastellaan todellakin target tiliä Italian kohdalla se on 500 miljardia. Minkäsmoinen kriisi tämä oikein on? Ja näyttävätkö nämä target-taseet jotakin suuntaa ongelmista järjestelmässä? Toinen kysymykseni. Olen seuraavassa EKPn vuosikertomuksessa esittelenä parlamentissa ja on suomalainen sanonta, joten kääntäisi nyt englanniksi, että pukki kaalimaan vahtina. Tavallaan te valvotte pankkeja, toisaalta olette tämä pukki siellä kaalimaassa. Onko teistä tämä jotenkin ongelmallista? Vai pitäisikö tässä pyytää jonkunlaista työnjakoa tässä tulevassa mietinnössäni? Thank you. Um... Kiitoksia. Mitä tulee toiseen kysymykseen, teidän pitäisi tehdä, mikä teistä tuntuu parhaimmalta. En minä voi ehdottaa, mitä teidän pitää mietintöinen laittaa. Voin kertoa teille, että esimerkit instituutioissa, joissa on sekä rahapolitiikka että valvonta yhdessä, niin niitä on todella paljon tällaisia pankkeja. lähetä liikkeelle vaikka Federal Reserve Bankista USAssa mutta on muitakin maita, Bank of England ja niin eteenpäin, Englannin keskuspankki, joten ei tämä ole mitenkään uutta. Toiseksi emme ole nähnyt mitään eturistiriitaa jäävyyskysymystä. On hyvin vaikea tätä edes nähdä abstraktisesti ajatellen, jos on rahapolitiikka toisaalta, jossa, joka, jossa toimitaan mandatin mukaan, pyritään hintavakauteen. Sitten on valvonta, joka pyrkii myös toteuttamaan mandaattia, mitä tulee rahoitusmarkkinoiden vakauteen, mitä kaikkea tähän sitten liittyykään ja täysin riippumattomasti näiden kahden tahon välillä toimitaan. Mitään intressejä, intressejä ei ole. Kumpikaan pyrki vaikuttamaan toisessa Me emme nosta korkoja sen takia, että olemme sitä mieltä, että tämä korjaisi va- rahoitusmarkkinoiden vakausriskejä, koska niihin riskeihin pitäisi puuttua korkeamman koron kautta. Emme ole tällaista nähnyt, vain paikallisia riskejä mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen sitten, me olemme keskustelleet tästä montakin kertaa. Target 2 vastuut. Anna nyt ensin yleisen vastauksen. Target 2 vastuut ovat nousseet siitä lähtien, kun netto alkoi ja syy on siinä, että monissa keskuspankeissa, jotka teiltä ydinmaita, siellä ostaa arvopapereita – to- instituutioilta, jotka eivät toimi itse maassa, vaikka 50 prosenttia instituutioista eivät ole euroalueen tahoja, laitoksia ja 80 prosenttia arvoperien myyjistä ovat niiden maiden ulkopuolella, joista näitä arvopapereita kuitenkin ostetaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että se millä on merkitystä Target 2 taseissa on missä nämä virrat selvitetään, määritellään, ja tämä liittyy ydinmaihin, mitä tulee kansallisiin instituutioihin, siksi tällainen on nähtävissä. Tämä on siis epäri, ei ole ollenkaan ristiriitaista, että Target 2 balanssit ovat nousseet huomattavasti sen jälkeen, kun otettiin omaisuuserien osto-ohjelma, ja ne tulevat sitten laskemaan myös huomattavasti sitten, kun omaisuuserien osto-ohjelma pikkuhiljaa häviää ja kuihtuu pois. Sitten tähän liittyy toinenkin erityisempi vastaus siihen, mitä olemme nähneet Italiassa tapahtuvan. Italiassa näitä summat ovat hu- huomattavia, huomattavia, mutta eivät kuitenkaan epäjohdonmukaisessa suhdessa, mitä tulee historialliseen tilanteeseen. Tämä ei ollut todellakaan mitään täysin uutta, jota meidän pitää kyllä pureutua tähän asiaan. Kiitos. Kiitos sitten Urtasun. Kiitos puheenjohtaja äskettäin julkaistiin kirje, jonka allekirjoitti yli 15 kansalaista kansalaisjärjestö vetosi, että EKP esimerkillään, kun ajatellaan sitä, että parannetaan rahoitusta avoimuutta, kun ajatellaan riskejä, joita liittymässä ilmastonmuutokseen. Siinä korostetaan erityisesti sitä, miten tärkeää on avoimuus, ja tieteen paljon osalta ilmastonmuutosta ja pitää hyvänä tätä roolia, joka on rahoitusvakausväline, joka laittaa ilmastonmuutoksen esityslistalle nyt vankasti, ja perustanut työryhmän, jossa käsitellään näitä tietoja pääjohtaja Draghi ottaen huomioon eko, se, että eko on 440 miljardia yksityisen alan varoja, mitkä ovat kantani niin sen mahdollisuuden, että EKP voisi julkisena instituutiona johtaa esimerkillä niin ja vapaasti näitä suosituksia soveltaa, kun antaa tätä työryhmää, jossa puhutaan että onko valmiit suosittamaan tällaisia toimintapoja EKPn neuvostolle. Sitten toinen kysymys äskeisessä puheessa Firenzessä Draghi vetosi tätä sitten tehokkaasta kontrasyklistä tukea agregoidulle kysynnälle. Voisitko puhua lisää tästä, mitkä olisivat tällaisen välineen tärkeimmät piirteet ja mitä piirteitä, mikä koko pitäisi tällä olla, jotta tämä olisi makrotaloudellisesti järkevää? Kiitos. Start by the second question. Aloitan toista kysymyksestä No, jos on tiettyä fiskaalikapasiteettia, jolla on tiettyä vakauttavaa tointa, no sitä pidetään olennaisena, jotta voidaan saattaa loppuun rahaunioni ja tehdä siitä kestävämpi, vähemmän haavoittuvainen. Mutta myös samassa puheessa, jonka mainitsitte, minä sanoin, että mitä enemmän on yksityistä riskinjakoa, sitä vähemmän tarvitaan julkista rahoitusta rahoittamaan tuota vakaustoiminto esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on hyvin toimiva raha-alue. 75 prosenttia riskeistä on jaettu yksityisten rahoitusmarkkinoiden toimesta. 25 prosenttia me jaetaan sitten budjetin kesken muun muassa, eli osa valtiota tai osa unionia, jotka jossa on taatumaa, automaattisesti maksat vähän veroja. Muut, muita automaattisia vakauttajia on muun muassa työttömyysvakuutusjärjestelmä Euroopassa. Sama luku on 40 prosenttia yksityisesti jaettua rahoitusmarkkinoiden kautta ja sitten loput on jaettu hallitusten budjettiin operatiivisen toiminnan kautta. Eli mitä loppusatumpi päämarkkinaunionimme ja pankkiunionimme ovat, sitä pienempi tuo koko sitten on tuolla fiskaalikapasiteetilla, jota tarvitaan, jotta voidaan vakauttaa taloutta julkisten varojen kautta. Tämä on melko tärkeä asia muistaa keskusteluissamme ja se on osa tuota asiaa, jota sanoin juuri, että riskien vähentäminen ja jakaminen kulkevat käsi kädessä – ne täydentävät toisiaan, eikä niin, että no niin kuin keskusteltiin pitkään, ne eivät ole mitenkään päinvastaisia toisille vastakkaisia. Sitten ensimmäinen kysymys teiltä. No, EKP tukee, tietysti ottaen unionin tavoitteita, tukee Pariisin sopimuksen tavoitteita ja tuemme myös suoraan, epäsuorasti meillä olevaa työtä eri kansainvälisissä foorumeissa ja olemme mukana rahoitusjärjestelmän viherryttämisohjelmassa, joka tuo yhteen keskuspankit ja valvojat, jotka ovat sitoutuneet kehittämään yhteistä valvontaa ja makrovakavaraisuuskäytänteitä, joilla voidaan puuttua ilmasto- ja ympäristöriskeihin. No, tukikelpoisuuskriteerit ostohjelmissamme, yritysostohjelmissa, no ne on määritelty hyvin lapeasti ihan tarkoituksella, jottei syrjitä vihreitä joukkovelkakirjoja. No, muistakaa no, niitä opastat siis rahapoliittiset pohdinnat ja se tosiasia, että me pitää noudattaa mandaattiamme, joka on hintojen vakaus. Mutta rahapolitiikka kirjakammekaamme sisältää kyllä vihreitä kirjoja. Ostimme niitä paljon ja ostamme paljon EIPn investointi joka on yksi maailman suurimmista joka velkakirjojen liikelaskeista, joten me siis teemme parhaamme niissä rajoissa, jotka opastavat toimintaamme ja rahapolitiikkaamme. Kiitos. Thank you, Kiitos sitten Marisa Matias. Paljon kiitoksia, paljon puheenjohtajalle ja päivittäin Draakille. Minäkin haluaisin esittää muutamia yleisluontoisia kysymyksiä teille. Jos seuraan Högmarkin viitoittamalla polulla, niin 2011 vuonna, kun Euroopan talous alkoi hyvin varovaisen elpymisen, niin koit, koetitte korkotasojen nostoa täytäntöön. Ja se oli ennakkotapaus. Monen vuoden ajan jo EKP on harjoittanut politiikkaa, joka rajoittaa palkkojen kasvua. Ja herra Raaki aivan viime aikoina on pyytänyt ammattiliittoja olemaan vaativampia – nähdäkseen, voitaisinko inflaatio päästä saada taas käyntiin. Mutta tämä ei oikein lähtenyt lentoon tämä, tämä ajatus. Mutta tosi asia on se, että ECBn, EKPn e tällaiset laajentumisluontoiset politiikat ovat oikeastaan kauttaaltaan johtaneet inflaation tasoon, joka on paljon alle EKPn tavoitteen. Eli minulla olisi neljä hyvin suoraa kysymystä teille. Ensimmäinen niistä on seuraava. Ajatteletteko, että on järkevää alkaa palata joihinkin sellaisiin politiikkoihin, jolla on jonkinlaista todellista vaikutusta EU-hun. Toiseksi, onko mielestänne oikein pyytää työmarkkinoiden ja palkka työmarkkinoiden sääntelyn purkamista ja palkkarajoituksia. Ja vielä Euroopan budjettiin liittyen pitäisikö sitä keskittää sen, sen mm, hallinnointia. Ja vielä lopuksi, nostatteko, nostatteko korkotasoa samanaikaisesti, kun määrällistä rajoit, rahoittamista alat, suoritatte yhä enemmän? äh, äh, vähemmän, anteeksi eiköhän tässä oikeastaan mennä täysin EKPn omaa mandaattia vastaan, rikkoo sitä, sen omaa mandaattia. Ähm, kiitos. Aloitan tästä viimeisestä kohdasta. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että en varmaan ole koskaan pyytänyt ammattiliittoja vaatimaan lisää palkkaa Tämähän kuuluu täysin työmarkkinaosapuolten vastuulle. Ei todellakaan EKPn tehtävä, keskuspankin tehtävä ole kertoa työmarkkinaosapuolelle, mitä niiden pitäisi tehdä ja mitä ei. Niin kuin sanoin johdantopuheenvuorossa, niin olemme luottavaisia sen suhteen, että inflaatiotase lähentyy ja se lähentyykin eri ennusteissa eri luvut, tilastoanalyysit tämän osoittavat ja se sopii lähenee tällaisella itseään äh, ruokkivalla tavalla, ettei jatkuvasti tarvita enää ulkoista omaisuuserien osto-ohjelmaa niin jatkuvan pidempään kuin jo ilmoitin, jotta tämä lähentyminen jatkossakin kehittyy ja jatkuu. Me uskomme, että meidän rahapolitiikkamme on tässä mielessä ollut todella tuloksellista. Samanaikaisesti ennakoiva viestintä, jota annettiin viimeisen neuvoston päätöksessä, siinä todettiin selkeästi, että korot pysyvät tällä tasollaan nettoomaisuus erien oston jälkeen kesän 19 ajan, jos tarvitaan vielä, niin neuvosto tulee arvioimaan instrumentteja riippuen tiedoista, joita saamme aina tilanteesta, joten ei tässä ole mitään tarkoitusta. Kukaan ei ole puhunut mitään siitä, että nostettaisiin korkoja tai mitään tämän suuntaistakaan. Sitten finanssipoliittinen kysymyksenne. on tullut varsin selväksi nyt, että maat, joilla on korkea velkataso, niiden pitäisi saada kestävämpää finanssipolitiikkaa aikaan. Ja nyt kun kasvu on nopeutunut, ne maat, joilla on korkea velkataakka tai ovat velkaantuneita, niin erityisesti niiden pitäisi rakentaa tällaisia finanssipoliittisia puskureita sitä ajanjaksoa varten, kun kasvu taas laskee ja hän opin tietysti monia asioita, ja yksi tällainen oppi oli juuri tämä. Ne maat, joilla oli paljon finanssipoliittisia puskureita, vahvat talousarviot, budjettiolosuhteet, ne pystyivät kriisin iske- iskiessä esimerkiksi käyttämään paljon julkisia varoja ja pelastavat näin pankkejaan. Muut maat taas, joilla ei ollut tällaisia vahvoja puskureita ja budjettitilanteita ja joilla oli myös pankkiongelmia, ne eivät voineet tehdä samoin omien pankkinsa suhteen, koska markkinat uskovat, että heidän finanssipoliittinen tilanne ei ollut kestävällä pohjalla. Kriisi siis on kertonut meille monia asioita, mutta yhden asian se kertoo myös, kun ajatellaan siis tulevaisuutta. Silloin kun on hyvät ajat, niin kannattaa hiukan rakentaa näitä puskureita ja käyttää hyödykseen alhaisia korkoja. Tämä on tilaisuus tavallaan elpyä ja elvyttää näitä puskureita. Siis kun aurinko paistaa, niin kuin sanotaan, niin silloin pitäisi kattotalkoisiin ryhtyä. Tämä oli näkemys finanssipolitiikasta. Sitten vielä palkoista. Minkä takia olemme luottavaisia sen suhteen, että inflaatio on lähentymässä meidän tavoitettamme ja minkä takia ennusteemme toteavat juuri tämän? Sen takia, että kun ajatellaan inflaatio-odotetta, joka on vahvasti ankkuroitunut tavoitteeseemme ja talous, joka jatkuu, jatkuvasti jatkaa vahvalla pohjalla. Me näemme, että työmarkkinat asteittain tiukkenevat ja tiukkenevat, toisin sanoen työttömyys laskee. Ja tämän myötä voimme nähdä, että nimellispalkat asteittain ovat nousemassa. Viimeisin luku nimelliskorvauksista euroalueella, eli ne oli 2 prosenttia. Se on tullut 1,6 prosentista aikaisempina vuotena. Joten merkkejä tästä kyllä olemme nähneet ja olemme luottavaisia sen suhteen, että johtuen pitkälti juuri rahapolitiikastamme inflaatioprosentti tulee lähentymään tätä kahden prosentin tavoitetta. Marko Valli. Kiitos sitten Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin pääjohtaja Raagille. Yhdyn edelliseen vastaukseen, jonka kollega Matias antoi inflaatioista. Inflaatioasteita tietenkään, ne inflaatioasteet eivät ole niitä, joita otatte rahapolitiikkaa, rahapolitiikassa huomioon. Otetaan esi- Jos nyt katsotaan vaikka polttoaineen hintoa viime kuukausina ne ovat nousseet merkittävästi ja myöskin esimerkiksi ruoka, tupakka ja tällaiset peruselintarvikkeet, ne ovat noin 0,3 prosentin luokkaa, joten minusta tuntuu nyt, että ihan lähitulevaisuudessa myöskin polttoaineiden hinnat pitäisi nousta, joten olisi tärkeää, että päästäisiin tuohon kahteen prosenttiin. Mutta jos nyt kävisi niin, että tuohon suuntaan inflaatio menee, kuluttajahintainflaatio, niin onhan EKPllä myös mahdollisuus tarkastella uudelleen politiikkaansa ja parata, palata aikaisemman tyylisen politiikkaan. Ja sitten kun puhuttiin näistä järjestämättömistä lainoista, siitä puhuttiin aika nopeasti tässä, mutta myöskin tietyllä herkällä, herkällä tavalla niitä ei spekuloitaisi aiheesta. Mutta haluaisin todeta, että kun riskejä halutaan vähentää, niin miten teidän mielestänne on, onko välttämätöntä myöskin kiinnittää huomiota hieman enemmän likvideihin omaisuuseriin tai arvopaperiin, arvopapereihin, joita Pohjois-Euroopan pankeilla on. Ekon valiokunnassa tehtiin tutkimus ihan viime aikoina, jossa todettiin, että erityisesti saksalaisissa ja ranskalaisissa pankeissa on vahva keskittymä näitä. Ja nämä likvidit mm, arvopaperit ovat aika hyvän hintaisia, mutta silloin kun tulee markkinakriisi, niin ne voivat menettää arvoaan. Eli olisi hyvä, että olisi jonkinlainen indikaattori, tämä olisi perustavanlaatuinen indikaattori, ja niillä olisi suurin piirtein samanlaatuinen painoarvo kuin näillä järjestämättömillä lainoilla. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä. Yes, I'll start from the second. Aloitetaan toisesta kysymyksestä. Alustuksessani. No, luen taas tuon osuuden, joka liittyy tuohon kysymykseen. Niin kun puhun riskien vähentämisestä ja riskijausta, niin tämä on tapahtunut jo yhteiset ykköstason pääomausta avainpankilta. Ja 60 prosenttia on tuo osuus nyt korkeampi kuin mitä 10 vuotta sitten. Lisäriskien vähentäminen, sitä on tulossa, kun vähetään järjestämättömiä lainoja ja tällaisia myrkyllisiä varoja tiettyjen suurten pankkien ö, salkussa, joten vastauksena täysin samaa mieltä ollaan kanssanne. Toiseksi inflaatioaste. Ja no, tulissa ennusteissa puhutaan öljyn hinnan laskusta niinkin paljon, että odotamme, että inflaatio tulevina kuukausina on 1,5 prosentin tietämille. Nyt se on 2 prosenttia, mutta sitten tuo taustalla inflaatioaste tulee asteittain nousemaan. Tuo pohjainflaatio, itse asiassa kolmen vuoden ennusteessamme ennakoimme, että öljyn hinta laskee, mutta toisaalta tuo pohjainflaatio nousi, joten 2020 viimeisessä kvartaalissa tuo ydininflaatio olisi korkeampi core inflation kuin tuo pohjainflaatio. Se tulee olemaan 2 prosenttia tai 1,9 prosenttia. Tuo pohjainflaatio, siis inflaatio poissulkien elintarvikkeet ja energia. Eli tuo pohjainflaatio. Sitten on tuo ylätason inflaatio, kuluttajainflaatio, joka on alhaisempi 1,7 tai 1,8 prosenttia 2020 viimeisessä kvartaalissa. Eli siinä on vastaus teille. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon selvät määritelmät, eri vivahteita puhujien välillä. Sitten Gerolf Annemans. Ei vaan. Aha. Barbara Kappel. Annemans. En ole Annemans. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja Draghi. Sanoitte jotain hyvin mielenkiintoista tänään minusta. Eli että vaikka omaisuuden ovat päättymässä, niin EKPn investointi toiminta tulee jatkumaan ja voisitteko puhua lisää tästä, mitä tämä jatkossa tarkoittaa, eli että taas on 5 miljardia euroa suunnilleen tällä hetkellä noussut siihen, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että toiminta tulee jatkumaan? Voisitko puhua lisää tästä? Sitten toinen kysymys, jatkokysymys tuon sisäisen riskinhallinnon, jos ajatellaan pankkitaseita, no 41 prosenttia se on euroalueen BIPSistä. EKP. Onko siellä riittävästi know-howta ja välineitä, kun ajatellaan näitä eh, lisääntyneitä riskejä, mitä niitä voidaan mallintaa muun muassa? Ja sitten vielä kysymys liittyen noihin kiinteistöhintoihin. No, aluserin osto-ohjelma vaikuttaa huomattavasti myös eh, kustannuksiin ja markkinarahoitteisille kuluille, jos ajatellaan valtion toimintaa ja yrittäjien toimintaa. Saksan keskuspankki sanoi helmikuussa tänä vuonna, että kiinteistöjen hinnat Saksassa ovat 25 prosenttia yliarvioituja, joten nyt kun nämä ostoimat ovat päättämässä, niin miten se tulee teistä vaikuttamaan todennäköisesti kiinteistöalalle? Thank you. Um, let me... Uh, Kiitoksia niin. Lukisin jälleen kerran sen, mitä totesin. Eli viime lehdistötilaisuudessamme päätimme, et, tai ennakoimme neuvostossa, että syyskuun jälkeen vähentäisimme kuukausittaista APP-ostoamme 30-15 miljardiin. Ja tämä tietysti riippuu tulevasta, tulevista tiedoista koskien keskipitkän aikavälin näkymiämme. Ja sitten todetaan, että tämä ei tarkoita sitä, että rahapolitiikasta tulisi vähemmän ekspansiivista, koska se on edelleen mukana talouden laajentumisen edistämisessä, joten me vahvistimme uudelleen, uudelleen investointipolitiikkaamme. Se tarkoittaa sitä, että äh, maturiteetti äh, omaisuuserät ostetaan uudelleen pidemmän aikaan ja me lisäämme ennakohjausta äh, ohjauskorkojen osalta ainakin ensi vuoden kesän läpi. Eli sen me olemme päättäneet, toteamme, että EKPn korkotaso pysyy ainakin 2019 kesän samalla tasolla joka tapauksessa niin pitkään kuin on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että inflaation kehitys pysyy linjassa tämänhetkisten kestävä, kestävien sopeuttamispolkujen vaatimusten mukaisena. Tämä rahapolitiikka on aihe, jota käsittelin kun vastasin ensimmäiseen kysymykseen koskien sitä, kuinka läheisesti seuraamme mahdollisia riskejä. Mutta tähän mennessä me emme näe yleistä, yleistä mm, epäsuhtaa äh, omaisuuserien tarkastelussa. Talojen hinnat, kuten aivan oikein totesitte, joissakin suurissa kaupungeissa ja joissakin maissa ja korkeatuottoiset velkakirjat eh, ja vivutuslainat ovat aika tiukkaan arvioituja. Me seuraamme näitä segmenttejä edelleen läheisesti, mutta ihan viimeaikainen volatiliteettikin rahoitusmarkkinoilla ei ole muuttunut tässä suhteessa. Joten me tarkastelemme tilannetta. Meillä ei ole minkäänlaista ajatusta siitä, että järjestelmäriskiä olisi kehittymässä. On paikallisia riskejä, niihin pitää puuttua ja puututaan vakavaraisuusvälineillä. Ei pidä kieltää sitä, etteikö kuplat olisi kalliita, koska niillä on talouteen vaikutuksensa ja silloin kun niihin liittyy liiallista luototuksen kasvua, mutta kun tarkastelemme sitä, niin huomaamme, että pitkäaikaiset kasvu tasot tai ovat vielä hillittyjä. Joten kaiken kaikkiaan, kuten totesin alussa tässä kuulemisessa, meillä ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että velkaantuneisaste olisi nousussa siinä määrin ja sen tapaisesti, mitä tapahtui kriisiä edeltävinä vuosina. Kiitos. Edustaja Mato. Gracias, presidente. Kiitoksia, pääjohtaja. Tervetuloa jälleen parlamenttiin. Nyt olen myös eh, Euroopan vuosikeskuspakin vuosikertomuksesta esittelijänä. Minulla on kolmesta aiheesta teille kysymyksiä. Ensinnäkin nämä mm, eh, järjestämättömät lainat olemme nähneet, että viimeisen kolmen neljän vuoden aikana tämä on vähentynyt 8 prosentista 5,2 tämän vuoden alkupuolella. Joten miten voimme taata, että näissä jäsenvaltioissa, joissa rahoitussektori kärsii enemmän näistä huonoista roskalainoista, etteivät ne sitten kärsi rahoituksen vähenemisestä, joka johtuu juuri uusista toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön. Sitten toinen kysymykseni liittyy siihen, että pikkuhiljaa astetaan, poistetaan tämä, nämä osto-ohjelmat ja, ja pitäisi sitten jatkaa rakenteellisia uudistuksia. Olemme nähneet, että työttömyys euroalueella on laskenut mutta miten voimme varmistaa, että tämä suuntaus, hyvä suuntaus, voisi vakiintua tai jatkua silloinkin, kun vedetään pois tämä elvyttävä politiikka EKPn toiminnasta. Sitten kolmas asia, olen, haluaisin kysyä näistä virtuaalivaluutoista, kryptovaluutoista. Euroopan keskuspankissa ollaanko sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä kryptovaluuttamarkkinat voivat jatkossakin kasvaa ja ehkä tämä voi olla riski rahapolitiikalle ja rahoitusvakaudelle. Mitä hyötyä teistä olisi näistä kryptovaluutoista ja myös mitä haittoja mahdollisesti? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymyksenne. Jos vähennetään järjestämättömiä lainoja, voisiko se vähentää talouden rahoitusta. Tämä sama kysymys kuin useita vuosia sitten esitettiin silloin, kun EKP ja monet valvojat pakotti, työsivät pankkeja lisäämään mm, suurettaan ylöspäin ja pääomitustaan? Ja vastaus tähän on siis ei. Jos nyt jotakin, niin sitä vähennetään järjestämättömiä lainoja. Se vahvistaa pankkien pääomatilannetta ja näin luotonanto reaalitaloudelle tulisi kannattavammaksi ja lisääntyisi keskiaikavälillä, lisäisi luototusta taloudelle. Nyt vielä lisään tähän yhden asian Jotta pankit pystyvät saamaan yksityistä markkinoilta rahoitusta, niin silloin on aivan välttämätöntä, että ne käy, vähentävät järjestämättömien, järjestämättömien lainojen kantansa, mitä olemme viime vuosinakin nähneet. Viimeisen parin vuoden aikana olemme nähneet, että on sellaisia pankkeja, jotka onnistuivat dramaattisesti vähentämään järjestämättömiä lainakantojaan. Ja ne olivat myös todella menestyksekäitä, kun saivat rahoitusta yksityisiltä markkinoilta. Se olisi ollut käsittämätöntä joku aika aiemmin. Joten tässä mielessä järjestämättömien lainojen vähentäminen on ehto sille, että lainantoa voidaan jatkossakin myöntää reaalitaloudellisesti. Sitten toinen kysymys, kun vedetään tämä stimuloiva rahapolitiikka pois, emme ole poistamassa tätä eh, stimulointia. Rahapolitiikka edelleenkin tukee kasvua ja sanoimme, että, eh, että tällaista elvyttävää rahapolitiikkaa tarvitaan, koska se tarkoittaa sitä, että olemme luottavaisen sen suhteen, suhteen että inflaatiotavoite täytyy samalla kun asteittain luovutaan netto ohjelmasta ja sen vaikutus myös päättyy. Ja olemme nähneet tämän ja neuvos, EKP-neuvosto on arvioinut tätä tilannetta ja miksi näin on. Sen takia, että meistä talous on tarpeeksi vahva, jotta talouden kasvu voi jatkua, vaikkakin omaisuus erien osto-ohjelman vähentänyt merkitystä, mutta samanaikaisesti olemme tehostaneet ennakoivaa tiedottamista koroista ja olemme sitoutuneet siihen, että investoimme erääntyvät erääntyvistä arvopäistä saadut varat eteenpäin. Joten rahapolitiikka perustuu nyt sille, että tämä jatkuu joulukuulle saakka. Sitten investointipolitiikkaa harjoitetaan pitkän aikavälin ja pidetään korot tällä tasollaan ainakin vielä ensi vuoden kesän yli. Ja joka tapauksessa sitten, kun ollaan valmiita, niin voidaan sitten sopeuttaa rahapoliittisia välineitä riippuen keskiaikavälin inflaationäkymistä. Sitten lopuksi kryptovaluutoista. Ensinnä me jaamme täysin valvontaviranomaisten esittämän huolen tarpeesta suojata sijoittajia ja suojata kuluttajia, kun on kyse kryptovaluutoista. Ja kolmanneksi minulta kysyttiin myös rahanpesun vastaista toiminnasta. Ja onhan aivan kiistatonta, että kryptovaluuttojen suuri etu on siinä, että ne ovat anonyymejä. Ja näin ollen tarvitaan toimintaa kolmallakin rintamalla tämän asian parissa. Nyt, kuitenkin, nyt kuitenkaan emme ole sitä mieltä, että ne aiheuttavat mitään riskiä juurikaan rahoitusvakaudelle. Summat ovat vielä pieniä ja vastuut valvotuissa yksiköissä euroalueella eivät ole ollenkaan relevantteja, siis puhun nyt euroalueesta, joten kaiken kaikkiaan ja mitä tulee rahapolitiikkaan, ei ole mitään vuorovaikutusta tässä, koska kryptovaluutat eivät ole hyvä äh, maksuväline tai yksikkö, mitä raha taas on, koska ne ovat volatiileja, erityisesti koska ei ole mitään instituutiota, joka tavallaan takaisi nämä kryptovaluutat. On Euroopan keskuspankki, joka takaa euroa tämän päivän tänään euro on sama kuin huominenkin euro, mutta kryptovaluutan arvo muuttuu jatkuvasti ja me emme tunne siis huolta tästä asiasta tämän takia. Thank you. Ja- Kiitos Jakob von Weizsäcker. Uh, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Draghi. Kysymys tuosta valtioiden ja pankin välisestä yhteydestä tällä hetkellä taas se, että jäsenvaltioissa ja pankissa ovat edelleen läheisessä yhteydessä. Hyvä uutinen, johon osoitette alustuksessanne, on, että ollaan lähellä tällaista fiskaalista varajärjestelmää FSL ja sitten tässä on tuo 80 vaatimus otettu huomioon. Kun on kunnon täytäntöön, niin tietysti siinä voidaan pitkälti estää se, että pankkien taseet vaikuttavat yksittäisten jäsenvaltioiden taseisiin. Jos tuon hyvä uutinen, niin huono uutinen on siis se, että edelleen ollaan melko kaukana tuosta käänteisongelmasta ja sen ratkaisemisesta, eli valtioiden taseet vaikuttamassa pankkien taseisiin. Ja työstän tällä hetkellä kokonaisuutta SB BBS-asiat. Valtion joukkovakuudelliset arvopaperit, eh, jos tämmöistä hyvin fiskaalikapasiteettiin, niin tämä voitaisiin pitkälti puuttua tähän käänteiseen ongelmaan. Tietysti Tämä pitäisi panna täytäntöön varovaisesti, ettei markkinahäiriötä tule. Kysymykseni teille on, mitä mieltä olette tuosta strategiasta? Tietysti on muunlaisiakin, kun pyritään puuttumaan tähän ongelmaan. Eli että, no ei tuo pankkivaltio yhteys, vaan valtio pankki, vai to, vaan toisen päin yhteys. Kiitos. Thank you. Uh, well, first of all, we, we should... Kiitoksia. Ensinnäkin meidän pitäisi kiittää komissiota tehdystä työstä. Meitä tullaan kuulemaan tästä aiheesta ja meidän mielestämme me tietysti tarkastelemme EKPn mandaattiin kuuluvia aihealueita siinä. Sanoisin, että tämän ehdotuksen, tai tämä ehdotus ei enää ole niin iso prioriteetti jäsenvaltioille. Komission ehdotus poikkeaa joissain määrin korkean tason työryhmän raportista. Ja erityisesti nämä valtion joukkolainavakuudelliset arvo, arvopaperit pitäisi identifioida tarkkaan pääoman suhteen ja likviditeetin suhteen ja suur, suurten altistusten suhteen niin ikään, joten tämä antaa enemmän kannusteita tähän tuotteeseen sijoittamiseen, mutta tietenkin se myös herättää huolta näiden ei-senioriosuuksien vaarallisuudesta tai riski, riskialtiudesta ja sitten myöskin näiden hallituksen ja yksityisen sektorin välisistä kysymyksistä. Kaiken kaikkiaan minun mielestäni tämä on hyvä lähtökohta lähteä puuttumaan sellaiseen tilanteeseen, joka on osoittautunut epävakaustekijä silloin, kun kriisi iskee, oli kyse sitten valtion puolella tai pankkien puolella järjestelmää. Joten kaiken kaikkiaan työtä tällä alueella pitäisi jatkaa, enkä usko, että viimeistä sanaa tässä vielä on sanottu. Mutta kyseessä on vähän niin kuin fiskaalikapasiteetti. Eli impulssi toimia tämän suuntaisesti pitäisi olla asia, jota, jota rohkaistaan. Kiitos. Thank you. I mean, I very much agree with you that one... Olen kovasti samaa mieltä teidän kanssanne. Pitää tarkastella niitä tahoja, jotka ovat luoda näitä jouk- valtion joukkoina vakuudellisia arvopereitä ja sitten näitä etuoikeusasemalta paremmat velkaerät. Olen samaa mieltä järjestelmällisen komitean kanssa, mutta olisi kiinnostavaa, jos katsotaan näitä eh, senioriosuuksia, niin silloin tällä tavalla saataisiin valtion lainaa pankkien tasaisin ilman, että on liian suuri riski tästä suhteesta valtioiden ja pankkien välillä, vaikka periaatteessa siis teistä tämä olisi houkutteleva tie ehkä toimia. The, uh, certainly niin kysymys kuuluu, ostaisivatko markkinat näitä tuotteita. Aina alussahan tämä on ongelma, kun ruvetaan keskustelemaan ihan alussa, että miten saadaan sellainen omaisuuserä aikaan, joka tarttuu itse tähän ongelman yhteyteen pankkien ja valtioiden velan välillä ja samanaikaisesti markkinat ostavat tuotetta, joten olen samoin teidän kansanne. On keinoja saada aikaan parempia etuoikeusasemaltaan parempia mm, luottoosuuksia. Sitten Werner Lange. Eh, Herr eh. Paljon kiitoksia. Kiitoksia pääjohtajalle tästä esittelystä ja katsauksesta. Olen vuosikausien ajan ponnistellut inflaatioasteen määritelmän kanssa. Muutama vuosi sitten sanoitte, että matal, ener, energiahinnat vaikuttavat inflaatioasteeseen ja sen pitäisi olla 2 prosenttia, mutta ilman energian hintojen muutoksia se olisi vain 1 prosenttia. Mutta energian hinnathan ovat osa inflaatiokuvaa, joten minä haluaisin nyt tietää, mitä EKPllä on inflaatioasteen määrittelemiseksi, eli 2 prosenttia kokonaisinflaatioksi, vai jaka, jakatuunko se nyt sitten äh, pohjainflaatioon ja sitten tähän volatiili, volatiiliin osuuteen? Tämä vaikuttaa hieman ristiriitaiselta, ja minusta, ja minä muistan, kun olen seurannut, että kymmenen vuotta sitten, kun liiman romahti, niin asteet romahtivat, ja ne ovat olleet hyvin matalalla tasolla sen jälkeen. USAssa ne nousivat, mutta aikooko EKP jatkaa tällä linjalla, koska, tai seurata tätä, koska tämähän on asia, mitä olemme tarkastelleet täällä kyllä. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, että puhuitte 796 ja sitten 500 Italian kohdalla. Ja ihan vähän aikaa sitten Italian pankit ovat ostaneet velkakirjoja. Ja kysymykseni kuuluu, että kuka on vastuuvelvollinen siinä? Niin pitkään kun euro on olemassa ja isoja ongelmia ei ole, niin voidaan sanoa, että kaikkihan kyllä ratkeaa ajan myötä, mutta trendi on mielestäni selvä. Ja ihmiset saattavat kysyä, että missä ne riskit piilevät ja kuka sen riskin kantaa. Ja viimeinen kysymykseni, joka minulla on, koskee pankkien ja valtion osuuksien välistä jakoa ja olen tässä miettinyt asiaa vuosien ajan ja matalat korkotasot on, to, ovat matalalla tasolla ja pankkien korkotasot ovat nousseet mielestäni, mutta sitä ei ole huomattu. Ja kysymykseni kuuluukin, että sen lisäksi, että otetaan käyttöön uusia instrumentteja, niin miten tästä tilanteesta päästään pois? Thank you. Um... Kiitos. Tavoitteemme on määritelty tuon kuluttajahintainflaation äh, mukaan, eli energia ja elintarvikkeet mukaan lukien. Eli näin on ollut. Ei muutoksia siihen viittaukset muun tyyppisiin inflaatiotoimiin ovat totta kai tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää, miten vakaa tämä konvergenssi on, jotta päästään tuohon tiettyyn inflaatioasteeseen, lähennytään sitä riippuuko se hinnoista, koska ei pidä unohtaa, että meidän lähentymisemme on keskipitkän aikavälin konvergenssia, eli sen pitää olla vakaata toimintaa, jos saavutetaan tuo kuluttajahintaindeksi-inflaatio, joka 2 prosenttia, joka johtuu siitä, että yhtäkkiä ruoan hinta nousee tai yhden hinta nousee, ja oletamme, että nämä hinnat laskevat sitten taas. No, tässä ei ole päässyt silloin tavoitteeseen koska kyse ei ole keskipitkän aikavälin näkymistä, ja siinä muut toimenpiteet, inflaatiotoimenpiteet tulevat kuvan mukaan. Inflaatiotoimenpiteet sulkevat sulkien pois ruoka ja energia tai muut inflaatiotoimet myös puhuvat siitä, mitä tapahtuu reaalitaloudessa, huolimatta siitä, mitä tapahtuu siinä, kun tietyt muut hinnat alehtivat voimakkaasti. Sen takia katsominen toimenpiteitä lisätietoina kun arvioidaan sitä, miten vakaata tämä lähentymisemme on, kun kyse, onko kyse keskipitkän aikavälin toimista vai, vai lyhyen aikavälin. Näin. Nämä eri määritelmät suosivat toisensa, mutta me puhumme kyllä aina kuluttajahintainflaatiosta. Tavoitte liittyy siihen. Sitten toinen tavoite. No sanotte, että suuntaus on selvä. No ei, kyllä, ei se ole selvä. Nyt se on nousumaan päin. Oliko niin aikaisemmin? Se oli laskemaan päin aikaisemmin. Joten, mutta olette oikeassa toisessa asiassa. Valtioiden pitää lähentyä, konvergoida niiden. Pitää tehdä rakenneuudistuksia. Tämä ei ole unioni, joka perustuu siihen, että olisi pysyviä ainoanantajia ja velkoja. Joten kakkostavoite ei ole välttämättä se on toimi, joka liittyy pääomavirtauksiin, kuten sanoin aikaisemmin. Tähän vaikuttaa voimakkaasti meidän omaisuuserien osto-ohjelmamme. Velat ovat tämän takia lisääntyneet. Tämä tullaan näkemään. Sitten katsotaan, kun tapamme tai kun parikin seuraava kertaa tulemme näkemään sitten merkittävää laskua kakkostavoitetoimissa, ainakin jos ajatellaan omaisuuseriemme osto-ohjelmaa. Joten no, viimeinen kysymykseni liittyy muihin toimenpiteisiin, valtioiden toimien lisäksi. Siis no mitä sanoisin nyt, yhteys valtioiden pankkien välillä on osoittautunut tekijäksi, joka teki kriisistä vakavamman kuin mitä se olisi pitänyt olla. Näin ollen toimenpiteet, joissa tähän ongelmaan puhutaan, no joko yksityisten markkinoiden kautta, SB-toimien kautta tai muiden valvontoimien kautta, joihin voidaan ryhtyä No, ne ovat myönteisiä, mutta ei nyt pidä elää harhakuvitelmissa, jos on vakava valtiokriisi, pankki, jolla ei ole valtion joukkovelkakirjoja portfoliossaan, olisi turvallisessa mukamassa. Jos on vakava valtiovelkakriisi, niin kaikki tulevat siitä kärsimään pankit, oli niillä tai ei niillä ollut sitten joukkovelkakirjoja osakesalkussa, mutta myös muut kuin pankit, varjopankit ynnä muut, eikä tämä helppoa kun on valtiovelkakriisi, huomattava velkakriisi, niin likviditeetti kuivuu kasaan, raha pakenee maista, pankit menettävät rahoitusta, oli niille sitten jouk- valtioiden joukkovelkakirja vai ei. Ja luottoluokitukset laskevat dramaattisesti. Siinä kohtaa kaikki luokitukset seuraavat tuota valtion luokitusta, joten sekä pankit että muut toimijat, yritykset, reaalitalouden tuottajat tulevat maksamaan paljon enemmän rahoituksestaan. Joten kun on valtiovelkakriisi, niin tämä vaikuttaa kaikkiin. Siinä kaikki. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nina Jill. Thank you, uh, President. Um, Kiitoksia puheenjohtaja ja pääjohtaja. Ensinnäkin halusin puhua teille Brexitistä, mutta tällä hetkellä. Punta on menossa alaspäin ulkoministerin eron takia, mutta joka tapauksessa kyseessä on epävakauden hallitseminen. Brexitin äh, Brexitin tiimoilta ja äh, johdannaisten sopimuksesta viime keskiviikkona julkaisun jälkeen, niin meidän pankkimme totesi, että siinä vaiheessa, kun tällainen määräaikainen regiimi hyväksyttiin maaliskuun 20, 21. päivästä eteenpäin, niin oletteko tehneet, ette ole tehneet minkäänlaista konkreettista lupausta, itse asiassa kyseessä oli meidän pankkimme mukaan 29 miljardin johdannaiskauppa, jota ei voida enää tehdä sitten maaliskuun jälkeen. Mikä vastauksenne on tähän arvioon, jonka Englannin pankki on antanut? ja sen pyyntöön EUlle, että äh, annettaisiin, annettaisiin tällainen väliaikainen äh, säännöstö. Ovatteko he oikeassa vai väärässä siitä, että, siinä, että EU ei ole millään tavalla valmistunut, äh, varmista, valmistautunut. Ja kiittäisin teitä myöskin vastauksestanne ilmastopakettiimme yrityssektoria koskien. Ja kuulin aikaisemmasta vastauksestanne, että uskotte, että CSBP on ostanut vihreitä velkakirjoja, mutta haluaisin vielä lisäselvennystä siihen, että onko EKP ottanut ilmastoanalyysinsä, analyysin määrällisen keventämisohjelmassaan huomioon, koska on olemassa tutkimus, joka toteaa, että 60 2 prosenttia CSBB mm, arvopaperista tai velkakirjoista ovat hiiliintensiivisiä. Ja sitten yleisesti ottaen totean, että komissio on ehdottanut paketin, joka koskee kestävää finanssiinvestointia, mutta uskon, että siinä paketissa ei ole riittävästi kunnianhimoa. Siinä keskitytään lähes pelkästään ilmastoelementteihin ja siinä ei puhuta juurikaan sosiaalisista ja hallinnollista kriteereistä. Otetaan, kun otetaan huomioon e-, epäkestävien investointien systeemiset riskit, niin kuinka voisitte tehdä tämän tyyppistä sijoituksista valtavirtaistetumpia? Varmastikin jotkut näistä sopimuksista, erityisesti ne, jotka keskusvastapuolet avulla määritetään tai selvitetään, voi olla vaikeuksia jatkaa näitä sopimuksia. Se on ihan selvä asia. Jo sen takia, että lainsäädäntö muuttaa joitakin määritelmiä sopimuksessa ja sen takia, että voi olla sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat näiden sopimusten e- elinkaareen tulevaisuudessa. Sitten summat. Millä sopimuksella tulee näitä ongelmia olemaan, tietysti riippumatta siitä, kuinka Monet niistä umpeutuvat ennen ensi vuoden maaliskuun loppua. Sitten toinen puoli tulee riippumaan siitä, jos jompi kumpi osapuoli ottaa käyttöön lainsäädäntöä, joka tavallaan lieventää tätä ongelmaa. Mutta ilmaisen tässä meidän kantamme. Tämä riippuu vahvasti siitä, mitä yksityiset tahot tekevät lieventääkseen asian vakavuutta. Toiseksi minun tietääkseni meillä ei ole mitään analyysiä vaikutuksesta, joka syntyy meidän ohjelmaamme tai ilmastonmuutoskysymykset, miten ne vaikuttavat meidän ohjelmaamme, mutta voin kyllä sen todeta, että me tarkastelemme tätä asiaa ja etsimme näitä vaikutuksia. Mikä teidän kolmas kysymyksenne olikaan? Ää, äh, oli se, että kuinka voimme tehdä kestävästä investoinnista valtavirtaistetumpaa, koska komission ehdotukset tuntuvat keskittymään enemmän ilmastokysymyksiin eikä niinkään sosiaalisiin ja hallintaan liittyviin kysymyksiin. Komissiosta ensinnäkin. Niin, olemme tyytyväisiä, että komissio on tehnyt toimintasuunnitelman asiasta. Olemme tyytyväisiä myös muista lainsäädäntöehdotuksista, joita on tehty. Olemme samaa mieltä EUn kestävän taloudellisen toiminnan luokittelusta jaamme tavoitteet ehdotuksissa, joilla pyritään vahvistamaan ilmoittamisvelvollisuutta ja luodaan uusia luokkeja, luokkeja, jotka liittyvät myönteiseen hiilivaikutusviite Uskomme avoimuuteen ja parempaan vertailtavuuteen. Tämä voisi myötä vaikuttaa kestävyyspuoleen ja rahoitusalan päätöksiin ja näin voidaan välttää turhaa päällekkäisyyttä ja että tulee liikaa äh, sääntelyä rahoitusmarkkinoilla. Olemme siis pitkälti samaa mieltä siitä, mitä komissio itse on todennut asiasta. Thank you, Georgios Kirtsos. Kiitos sitten Georgios Kirtsos. Kiitos puheenjohtaja. Herra Draghi, Täällä ollaan. Herra Draghi. Pääjohtaja Draghi. Kreikan ohjelman päättymisen myötä on Kreikan korot, tai siis Kreikalla on intresseissä teorialla EKPn tulevia liikkeitä. Tässä ei ole kyse vain rahasta. Haluaisimme nähdä, millaisia viestejä EKP lähettää. Joten seuraavat kysymykset. Milloin uskotte, että me tiedämme, tai milloin siis saatte loppuun tämän tutkimuksen, joka liittyy EKPn toimintaan ajatellen Kreikan velkoja? sitten, miten tuo velka arvioidaan. Toinen kysymys. Tämä kiinnostaa Kreikkaa kovasti, että olisiko mahdollisuutta viivästyneesti osallistua, eli että Kreikan joukkoväkirjat olisivat mukana – tuossa määräisen keventämisen ohjelmassa. Kolmas kysymys, joka on kreikkalaisten huulilla. Ja tästä puhuttiin Herra Naarisin kanssa, kun MEPit vierailivat Kreikan keskuspankissa. Kysymys kuuluu siis, että mitä tapahtuu näille velkahelpotuksille? Tuleeko niitä olemaan jatkossakin, kun Kreikka ei ole enää tuossa velkaohjelmassa mukana. Ja sitä, mitä Herstonissa sanoi, no sen mukaan Kreikan pankin pääjohtaja tulee tekemään positiivisen ehdotuksen, hän tulee tukemaan positiivista lähestymistapaa, mikä on EKPn kanta näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you. The, first of all, let me answer the last two questions. Ensinnäkin vastaisin kahteen kysymykseen, jotka olivat oikeastaan vain yksi Tietenkin eh, määrälliseen keventämiseen se voi liittyä, jos tällainen poikkeuslupa on olemassa, mutta vain jos poikkeuslupa on olemassa. Tämänhetkinen ohjelman jälkeinen eh, valvonta ei sisällä poikkeuslupaa ja olemme tehneet sen selväksi. Ja nyt sitten vastaan ensimmäiseen kysymykseen. Meillä on oma riippumaton eh, kestävyysarviointi ja me teemme oman arviomme riskinhallinta aiheista. Tällä hetkellä Kreikalla on tällainen poikkeuslupa. Ja kansallinen kysymys meille, tai luonnollinen kysymys meille on se, että se mitä euroryhmässä on sovittu eri toimenpiteistä, niin ei, se ei voi, eikö se voi olla osa määrällistä keventämistä nyt, kun ohjelma on vielä käynnissä. No, ongelma on se, että ennen kuin me voimme tehdä oman arviomme tähän kysymykseen liittyen, niin meidän täytyy odottaa eri parlamentin vastausta, joiden täytyy hyväksyä euroryhmän tekemät päätökset. Ja sitten meidän täytyy odottaa myöskin ESFn ha- äh, hallituksen päätöstä ja vasta sen jälkeen vasta voimme tehdä kestävyysarvioinnin ja riskinhallintaarvioinnin, johon viittasin aikaisemmin. Thank you. Jakob von... Kiitos Jakob von Weizsäcker. Thank you very much. Um... Kiitoksia. tästä vastauksesta Kreikka-asiasta ennen kuin uudelleen tarkastellaan asiaa vuonna 2022, niin toimitaan tällä tavalla. Sitten jatkan hiukan siitä, mitä kerroitte Werner Langenille siitä, että tietysti pankkeihin vaikuttaa valtioiden velkaongelmat, vaikkakin niillä olisi moni nainen valikoima valtion joukkolainoja salkuissaan, sijoitussalkuissaan. No niin kuitenkin Kalifornian suvereeni kriisi, se ei johtunut näihin kuvattuihin ongelmiin kalifornialaisissa pankeissa empiirisesti. Tästä nouseekin kysymys, tämä onkin oikeastaan ensimmäinen kysymys teille. Pitäisikö meidän analysoida tällaisia tilanteita ja nähdä tämä ero miten uudelleen järjestellään valtion joukkolaina ja se voidaan toteuttaa diversifikaation kautta. Ja sitten nämä valuuttariski, joka on paljon ratkaisevalaatuisempi riski, ja sitä ei tietenkään tapahdu Kaliforniassa. Ja tässä kontekstissa hiljattainen neuvoston johtopäätös, siitä voi olla hyötyä, kun ajatellaan sitä, että vahvistetaan turvallisuutta ja otetaan huomioon pakolaistilanne ja lisätään sosiaaliturvaa, ehkä silloin voidaan vähentää tätä mm, valuuttariskiä tavallaan. Silloin ollaan hiukan samassa tilanteessa kuin Kalifornia Kaliforniassa. Sitten jatkan vielä tästä kulmasta, kun puhuin sosiaaliturvasta. Minua kovasti kiinnostaisi ymmärtää paremmin, miten te näette vakauttamisvaikutuksen, joka syntyy erilaisista eurooppalaisista eh, työttömyysjälleenvakuutuksista. Se on tavallaan yhdistelmä vahvaa järjestelmää, kansallinen itsesääntely, johon liittyy kunnollinen rahasto pahan päivän varalle, joka siirtää semmoisen eurooppalaisen järjestelmän, ja sitten on tämä jälkivakuutus osuus ja mitä analyysimme, analyysin on tästä osoittanut? Voisiko sillä olla tällainen pysyvä tai hyvä vakautua vaikutus? Vastaan ensin tähän viimeiseen kysymykseen. Suhtaudun tähän erittäin myönteisesti. Mielestäni tämä olisi oikea, oikea tapa toimia. Ja ihan eri ilmeistäkin syistä tässä ei minun tarvitse mennä niin yksityiskohtaisesti, mutta Tähän liittyy vakauttaminen ja sosiaalinen ulottuvuus, ja tämä sopii yhteen rahaliiton kanssa ja vahvistaa työmarkkino- työmarkkinaliikkuvuutta, joten tällä on myönteisiä vaikutuksia eri näkökulmista katsottuna, joten tietysti tämä järjestelmä pitää kunnolla laatia ja suunnitella, pitää ottaa huomioon minkälaiset eh, vakuusjärjestelmät on, pitää ottaa huomioon työmarkkinoiden erot. Tämä ei ole yksinkertaista, mutta suoraan sanottuna puhun nyt henkilökohtaisesti, koska emme ole tästä neuvostossa puhuneet, mutta mielestäni tämä olisi aivan oikeansuuntaista toimintaa. Sitten tämä toinen kommenttinne. Kalifornian esimerkki tai Texasin esimerkki 1980-luvun kriisin yhteydessä on hyvin kertovaa. Ja se osoittaa, tai kuvaavaa, se osoittaa, mm, miten hyvin integroitunut pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni voi olla voimakas väline. Näin voidaan välttää kriisin leviäminen pankkisektorilta yhdestä paikallisesta osuudesta muuhun talouteen. 1980-luvulla, tämä taisi olla nyt erehdys silloin, oli öljyn hintojen romahdus ja monet tekstin pankit kaatuivat ja tämä vaikutti syvällisesti talouteen, koska luotonanto kuivui. Sitten 2-30 vuotta myöhemmin, ja sitä paitsi tämä muuten johtui siitä, että silloinen lainsäädäntö esti sen, että muut USA-pankit olisivat voineet ostaa mm, luottoja Texasista ja tämä sitten poistettiin ja sitten rajat ylittävä pankkitoiminta alkoi kukoistaa. Sitten tuli toinen öljyhintakriisi, joka ei mitenkään vaikuttanut enää pankkiin pankkijärjestelmän kykyyn myöntää luottoa, luottoja taloudelle. Tämäkin jälleen osoittaa sen, että yksityinen riskinjako voi olla hyvin tehokasta jopa ennen kuin mietitään sitä, että käytetään sen julkisia varoja riskin jakamista varten. Sitten se mahdollisuus, että olisi, voitaisiin erottaa kahden tyyppistä velan uudelleenjärjestelyä. Olen hiukan skeptinen tämän suhteen. Sitten kun tälle tähän mennään, niin silloin kaikki alkaa vaikuttaa kaikkeen. Ja kaikkein paras sääntö on tehdä kaikki voitava, että vältetään valtion velkakriisi. Joten finanssipoliittinen kestävyys ja niin edelleen, se on tarpeen. Se on ihan olen sen tärkeää, niin kuin edeltäjänikin olisi sanonut. Kiitos. Thank you. Kiitos. Joka tapauksessa on liittovaltion budjetti siellä vähän isompi kuin EU:ssa ja sitten se on kyse liittovaltio muotoinen muutenkin, eli siinäpä se. Fluvio Martuscello. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, että minusta tuntuu siltä, että määrällisen kevettämisen lopussa on sitten luvassa eri vaikutuksia eri maissa unionissa. Pystyttekö kuvittelemaan, minkälainen vaikutus määrällisellä keventämisellä sen lopussa on Italialle? Ja toinen kysymykseni hallituksen ohjelmasta on kadonnut kokonaan eläke, eläkeuudistus ja velkojen, velkatason vähentäminen. Asia on sellainen, joka on saanut EKPn ilmaisemaan kantansa Italian tilien kunnosta. Voitteko kuvitella, että meidän maamme kohdalla voitaisiin tähän asiaan viitata tai puuttua jotenkin? Voisin vastata ensimmäiseen kysymykseen ensin. Kun päätimme sen, mitä päätimme viime neuvostossamme, niin päätimme niin sen arvion pohjalta, joka totesi, että inflaatiotasot lähenisivät ja että prosessi tulisi olemaan häiriönsietokykyinen ja olimme vakuuttuneita siitä, että tämä prosessi oli käynnissä. Aina on pidettävä mielessä, mikä tehtävämme on, eli hintojen vakaana pitäminen. Se ei ole eikä se ollut se, että suojelisimme esimerkiksi pankkien voittoja kun meitä kritisoitiin siitä, että meidän korkotasomme olivat liian matalalla ja sitten pankkien kannattavuus laskisi, mikä ei ollut suinkaan tosi asia. Ehkä lyhyellä, äh, pitkällä aikavälillä ehkä, mutta ei lyhyellä aikavälillä. Ja meidän tehtävämme ei ollut myöskään suojata korkotasoja, koska, koska ne olivat liian matalalla. Koska, tai vakuutu, vakuutusliikkeitä suojata samalla tavalla, koska vakuuttuliikkeillähän menee oikeastaan hyvin. Vastuut nousivat matalien korkotasojen myötä, mutta samalla myös omaisuuserät. Eli meidän tehtävämme tai missiomme ei ole suojata maiden kansallisia budjetteja. Se on se perusasia, mutta siitä huolimatta olemme vakuuttuneita siitä, että talous on vahvistumassa ja kuten mainitsin hetki sitten, vähit, Päivittäinen APPn alasajo tai vähentäminen täydentyy muilla rahapoliittisilla toimilla ja rahapoliittinen koordinaatio on edelleen hyvin laajaa, joten kuten olette nähneet, markkinoiden reaktioista Me ei ollut mitään, mitään dramaattista, ei ollenkaan dramaattista. Ja sitten toisesta kysymyksestä tai aiheesta. Mielestäni meidän pitäisi odotella ennen kuin annamme asiasta tuomioitamme. Todellinen testi syntyy silloin, kun on faktoja. Sanoja on sanottu, mutta sanat on, ovat muuttuvaisia ja ovat muuttuneet. Eli ensin täytyy nähdä faktoja ja sitten vasta voidaan antaa arvio. Kiitos sitten Peres. Puheenjohtaja, kiitos vastauksista. En nyt palaa ensimmäisen kysymyksen, vaikka pitäisi kyllä keskustelua vielä jatkaa. Haluaisin palata tähän asian, jonka otti esille Nina Jill ja kollegani Urtasun. Samaa mieltä olen kanssa siitä, että rahapolitiikka ei ole muita tavoitteita kuin sen omansa, jotka on määritelty perussopimuksessa – ja sen tehtävänä ei ole korvata valtioiden omia politiikkojen tavoitteita, oli kyse sitten kestävästä kehityksestä tai siitä, että tuetaan tällaista toimintaa, mutta hyvissä käytänteissä on tuo idea olemassa sitä, että tapa, jolla valvotaan tehtyjä investointeja – niin on hyvät käytänteitä, voi siinä kehittyä, joten sitten sanottuna, miten ajattelette, että kun on näitä EKPn strategioita, miten niissä tuo raportointi ja seuranta siitä, mikä voisi olla tukea kestäville investoinnille, miten niitä voitaisiin kehitellä. En nyt pyydä teitä rahapolitiikan tavoitteita vääristää, vaan tehdä raportointia ja seurantaa. We, um... Me, no ymmärrän, mikä ongelma tässä on, ja olemme avoimia mielestämme, tarpeeksi avoimia CSPP-ohjelman myötä. Voimme tiettyä kestävää joko velka kirjaohjelmaa myös, mutta kaikki sanovat meille, ettei pidä yksittäisiä määriä paljastaa, koska tietojen paljastaminen ja ilmoittaminen laittaa tietyt markkinaosalliset tilanteeseen, jossa ne hyötyisivät tästä tiedosta. Sen vuoksi mandaattimme toteutuminen hankaloituisi. Mutta on tietysti parata toimintaa, jos ajatellaan tuota kokonaisraportointia. Kiitos. Darius Rosati. Yes, uh, thank you chairman and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtajalle siitä, että olette täällä kanssamme tänään. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on seuraava. Hintavakauden määritelmä. Koska tiedämme, että EKP käyttää hintavakauden määritelmää inflaation määrittämiseksi alle kahden prosentin mutta lähellä 2 prosenttia. Tämä on rahapolitiikassa käytetty määritelmä. Mutta nominaalin lähentymisen tarkoituksessa, silloin kun arvioidaan rahaliiton kandidaattimaita, niin EKP käyttääkin eri hintavakauden määritelmää. Se käyttää itse asiassa kolmen matalimman inflaatioasteen maan keskiarvoa – ja minä nyt ilmaisen epäilykseni tässä siitä, että ei luultavasti voi käyttää kahta eri määritelmää termistä, joka on perustamissopimuksessa. Ja perustamissopimuksessa puhutaan hintavakaudesta ja sillä siisti. Voisitteko selostaa näiden määritelmien erot ja missä määrin on oikeutettua käyttää kahta eri määritelmää eri tarkoituksiin? Ja toinen kysymys koskee suoria äh, rahapoliittisia transaktioita. Ette ole sanonut siitä mitään. Minulla on vahvistus siitä, että tämä ohjelma on vielä olemassa ja että EKP olisi tarvittaessa valmis käyttämään sitä? Yes. Vastauksen toiseen kysymykseen on kyllä, se on osa meidän työkalupakkeamme. Sitten vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Nämä kaksi asiaa ovat varsin erilaisia. se, että ollaan lähellä, mutta alle 2 prosentin keskiaikavälin tavoitteena. Sitä kautta määritellään inflaatiotavoite hintavakausmandattimen mukaisesti. Toisen mukaan arvioidaan sitä, missä määrin mahdolliset jäsenet ovat lähentymässä tätä, joten määritelmien tarkoitus on eri. Toisaalta arvioidaan lähentymistä ja toisaalta taas mitataan sitä, miten tavoitteita saavutetaan. Onko sitä jatkokysymyksen tai jatkokommentin, mutta kuitenkin ne kandidaattimaat, jotka haluavat siis jäseniksi, niin haluat voitte konvergoida niiden korkotasot, jotta voitte konvergoida euroalueen korkotasot, mutta samanaikaisesti kun harjoitatte rahapolitiikkaa, niin tähtäätte samaan alle 2 prosentin, mutta 2 prosenttia lähellä olevaan tasoon. Mutta ei tietenkään voi olla kahta eri vertailupistettä. Ei voi pyytää ehdokas mailta matalampaa inflaatioastetta kuin päästäkseen Euroopan rahaliittoon. Ja näinhän tapahtuu tällä hetkellä, koska te pyydätte, koska perustamissopimuksessa vaaditaan inflaatio aste, joka on kolmen matalimman inflaatioasteen maan keskiarvoa lähellä, ja se on 1,1, ah, anteeksi 0,1 prosenttia. Eli kumman te nyt haluatte? Haluatteko se, sitten sen kahden prosentin lähellä olevan tason vai tämän toisen? Toista, minkä sanoin, nämä kaksi eri tilannetta ovat täysin erilaiset. Ja kun, miten lasketaan tämä keskiarvo näistä kolmesta, niin kuin sanoitte, se kirjoitettiin silloin, kun inflaatio oli korkeammalla tasolla ja vaara oli korkea inflaatio. Ja haluttiin varmistaa, että maat, jotka mahdollisesti liittyisivät euroalueeseen, niillä olisi inflaatio, joka olisi lähellä tavoitetta, olettaen, että tultiin ylhäältä alaspäin. Ja tästä oikeastaan on kyse, mutta siis tarkoitusperät ovat näiden kahden asian välillä varsin erilaiset. Toinen perustuu rahapolitiikan lähentymiseen, toinen, toisessa on kyse lähentymisestä sen pohjalta, mitä maat tekevät täysin riippumattomissa politiikoissaan ennen euroon liittymistä. Edustaja Marjas. Kirja Draghi. Kirja Draghi. Pääjohtaja Draghi. Halusin kysyä, teiltä euroryhmän päätöksestä liittyen tuohon Kreikan ohjelmaan. Kuten hyvin tiedätte, kolmas Kreikka-ohjelma. 26 miljardia euroa piti käytettävän ja hyvin tiukat toimet. Toimenpiteet jäävät, niistä tulivat tiukempia, mutta on 24 miljardia euroa jäljellä. Kysymykseni kuuluu, no koska on valtava ongelma liittyen järjestämättömiin lainoihin, Ja kuten sanoitte, tiettyjä vaaroja on näihin lainoihin liittyen ja pitää kohdata tuo tilanne. Me uskomme, että tämä ei saisi heikentää kokonaistilannetta, mutta sanoitte, että tämä on 25 miljardia euroa sille, että ulle järjestellään pankkeja jo vain 4,5 miljardia euroa käytettiin sitä varten. Kysymykseni kuuluu, oletteko samaa mieltä siitä, että osa rahasta jäljellä voitaisiin antaa järjestämättömiin lainoihin tätä rahastoon, jossa hallinnoitaisiin näitä NP-lainoja sellaisella tapaa, että ihmiset eivät menetä kotejaan, koska nämä rahat, niitä ei ole käytetty. Kysyin samaa puolitoista vuotta sitten. Meillä on nyt tiedot, käytämme yhä enemmän NBL-lainoja. Vaarana on, että ihmiset menettävät kotinsa, mutta 24 miljardia euroa meillä on tuossa kolmannessa ohjelmassa. Eikö tätä tota rahaa voitaisi käyttää auttamaan ihmisiä, jotta meillä on myönteisiä tuloksia? Haluaisin vastauksena tähän. Kiitos. I, um, first of all... Kiitos ensinnäkin. En tiedä ihan tarkkaan näitä lukuja, joihin viittaat, mutta toiseksi päätös ei kuulu meille, vaan jäsenvaltioille. Ja kolmas huomautukseni on se, että jos voin muotoilla kysymyksesi vähän yleisemmällä tasolla, eikö julkista rahaa voitaisi käyttää järjestämättömien lainojen nostamiseen pankeilta ja ihan yksinkertaista sellaisen hintaan, että pankit eivät häviäisi mitään niin, että muut osapuolet järjestämättömissä lainoissa olisivat suojattuja. Olisiko se mahdollista? No se ei ole sen takia, että kyseessä olisi valtion apu ja myöskään sen takia, että muut maat ovat yrittäneet tehdä näin muutaman viime vuoden ajan. Ja itse asiassa valtion lainsäädäntö estää tällaisen. Ää, äh. sopii puheenjohtaja. Puhun kreikkaa. Humme. Niin, kuten tiedätte, meillä on komission päätös maaliskuulta jossa on ehdot siitä, että tällainen pank, paha, huono pankki perustettaisiin, jotta voitaisiin käsitellä nuo järjestämättömät lainat. Siihen liittyvä ongelma on Italiasta myös kokemuksia. Ja se, mitä minä kysyn, on, että jos kolmannesta ohjelmasta, no koska meillä on 24 miljardia euroa jäljellä, ja kyseessä on, että Suomella pyritään pelastamaan Kreikka, niin Eikö tätä tota rahaa voitaisiin käyttää siten, että pelastettaisiin järjestämättömät lainat? Kiitos. No, I, I, I told you it's, uh... Minähän juuri sanoin, että se ei ole meidän päätettävissämme, mutta joka tapauksessa, vaikka tämä raha olisikin olemassa ja vaikka sitä periaatteessa voitaisiin käyttää, niin ongelmia syntyisi sen suhteen, että kun, kun kaikki muut maat, jotka loivat tällaisia ronskapankkeja järjestämättömien lainojen ostoon sellaiseen hintaan, jotka eivät ole markkinahintoja, koska tämä on ainoa tapa, jolla pystyisi suojata tavoitteen. Ja tämä ei ole mahdollista, koska on olemassa valtion apua koskevia sääntöjä. More. Minuutti vielä puheenjohtaja puhua ja kysyä määrällisestä keventämisestä. Haluaisin jatkaa. 20 sekuntia, jos haluatte vastauksen, ei minuutti. Selvä. No, puhun kreikkaa. Puheenjohtaja, pääjohtaja. Mitä tulee määrälliseen keventämiseen? No, voisi olla joukkovelkakirjoja jopa kreikkalaisilta yhtiöiltä, mikä on toinen asia kuin ohjelma, joten kysymykseni kuuluu ensin miten voisimme saada kreikkalaisia joukkovelkakirjoja määräisen käytössä ohjelmaan ja toiseksi kuun tuleman ohjelma, joka tulee päättymään elokuussa 2019, jotta ostetaan huoneja ja npl lainoja niin voisiko Kreikka silloin tulla mukaan tähän QE-ohjelmaan? I, I kind of uh, thought I answered... No minä luullakseni vastasin tähän kysymykseen jo aikaisemmin. Eli jotta pääsisi ohjelmaan mukaan, niin tarvitsee tällaisen waiverin, poikkeusluvan tai sitten positiivisen kestävyysarvion. Ja sitten muutamia muita riskihallintaehtoja täytyy täyttyä. Tämän ohjelman poikkeuslupa päättyy ja tämän hetkiset ohjelman jälkeiset järjestelyt eivät sisällä tällaista waiveria. Meille DSAn aikaansaamiseksi tarpeen on, että näemme, mitä parlamentit tietyissä jäsenvaltioissa vastaavat. Täytyy nähdä myöskin, että mitä johtokunta sanoo. Joka tapauksessa vastaus tulee olemaan luultavasti positiivinen optimistinen ainakin kansallisten parlamenttien suhteen. Pitäisi olla, olemme aika luottavaisia sen suhteen, että hyvä sopimus saataisiin aikaisiksi ja se voitaisiin panna täytäntöön myöskin Kreikan kannalta äh, suosiollisesti. Kiittäisin nyt herra Draghia pääjohtajan ominaisuudessa. Ja nyt siirrytäänkin sitten toiseen osioon, jossa olette paikalla Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajana. Kuten tiedätte, se on vastuussa makrovakaudellisesta valvonnasta ja Draghi sitten on ollut tässä tehtävässä 2017 20. marraskuuta lähtien. Ymmärrän, että tänä, tänään itse asiassa 2000, vuoden, vuosiraportti on julkaistamassa ja sitten makrovalvontatoimista on julkaistu tärkeitä raportteja myös esimerkiksi eh, syklisten eh, puskureiden suhteen ja myöskin vivutus- ja likviditeettirahastojen suhteen. Ja täytyy todeta, että tämä myöskin tämä raportti täytyy vielä tarkastella ja myöskin komission ehdotus, joka on käsittelyssä täällä valiokunnassa ja, ja täällä eh, kesäkuun kokouksessa sitten myöskin esittelijät tulevat olemaan las, läsnä. Ensin meillä on luvassa esittelypuheenvuoro ja sen jälkeen sitten ryhmien puheenvuorot. Meidän täytyy saada, saada kokous päätökseen 17.45. Nyt annan puheenvuoron jälleen pääjohtaja Taakille. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Ekon valiokunnan jäsenet, hyvät naiset, e- e- on ilo puhua Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtajana olemme julkaiset seitsemännen vuosikertomuksen, joka kattaa 2017 2018 välisen kauden huhtikuusta äh, maaliskuun. Tässä puhutaan ennusteista ja alla olevasta analyysistä ja keskustellaan siitä, miten järjestelmäriskikomitea vaikuttaa makrovakauden poliittisiin puitteisiin EU-ssa. Siinä kerrotaan myös ty- seurantatyötä, jota harjoitamme. Olemme käyneet läpi monia alueita, jotka on mukana vuosikertomuksessa ja joita käsiteltiin viimeisissä kokouksissamme. Tämän takia kun tänään asiasta puhun, haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Ensin haluaisin antaa teille lyhyen päivityksen hiljattaisemmista kehityksistä makrovakauskysymyksissä jäsenvaltiotasolla. Sitten makrovakausvalvontaan EU-tasolla haluaisin korostaa pääpiirteitä viime vuosina koskien suosituksia. Me ollaan pyritty puuttumaan maksuvalmiuskysymyksiin ja velkaantumisuusriskeihin, omavaraisuuskysymyksiin. Viimeksi kun tapasimme sen jälkeen neljä makso, makrovakauden valvojaa, viranomaista myös Norja ja Islanti ovat päättäneet ottaa käyntöön suhdantetasoittavan pääomapuskurin. Sitten päätökset saada aikaan myönteinen puskuriaste näitä päätöksiä tehtiin Tanskassa, Ranskassa, Irlannissa, Liettuassa nyt on kymmenen ES maata, jotka haluavat vahvistaa pankkisektoriaan ja so, so, puskurit ovat 0,85-2 prosenttiin asti. Olen sitä mieltä, että tämä tilanne on uusi normaali, kun otetaan huomioon, että piirteet rahoitusjärjestelmässä ja suhdanteissa vaihtelevat maasta toiseen. Samoin mieltymykset ja viranomaisten pitkämielisyys. Odotamme, että tätä välineitä tullaan käyttämään välttämättä, ei välttämättä käytetä. Sitten alueesta, jotka perinteisesti on kuulunut meidän toimialamme, nimittäin kiinteistösektori, olemme huomanneet, että kansalliset viranomaiset edelleen ovat varsin aktiivisia, mitä tulee asunto kiinteistön suurissa osassa jäsenvaltioita. On ainakin yksi toimenpide käytössä, jolla puututaan haavoittuvaisuuksiin tällä sektorilla. Monet maat yhdistävät välineitä ja pyrkivät lisäämään lainanantajien kestokykyä kun puhutaan vakuullisista lainoista, yleinen neuvosto juuri käsitteli näitä vakauskysymyksiä ja puhuttiin kaupallisesta kiinteistöalasta ja tullaan julkaisemaan raporttiasiasta tulevina kuukausina. Toivottavasti voin kertoa tästä asiasta tarkemmin seuraavassa kokouksessamme. Mitä tulee sitten työhömme investointirahastosektorilla? Voit ehkä muistat, että vuosi sitten minä mainitsin tässä valiokunnassa joukon riskejä, joita voi syntyä siitä, että sijoitusrahastojen merkitys on lisääntynyt. ESRB on ottanut huomioon likviditeettiriskin ja sitten velkaantuneisuusriskin ovat erityisen huomattavia merkittäviä. Tämän vuoden helmikuussa järjestelmän riskikomitea antoi suosituksen, jolla puuttui näihin rahoitusmarkkinavakauskysymyksiin. Meidän suosituksemme on kohdistunut kahteen jäsenen Euroopan Esmalle ja komissiolle ESMAN täytyy antaa valvontaa ja ohjeistusta, jossa sovelletaan makrovakaustoimia, joita on jo olemassa sääntelypuitteissa. Kuitenkin sääntelypuitteita täytyy myös tehostaa ja tätä varten on, voidaan suositella, että Euroopan komissio ehdottaisi uutta lainsäädäntöä ja tekisi aloitteita. Ensimmäinen huolemme johtuu siitä seikasta, että maksuvalmiusvälineet vaihtelevat huomattavasti EU-ssa. Maksuvalmiutta mittavat välineet, kuten lunastusmaksut esimerkiksi, ovat merkittäviä, koska ne auttavat johtajia puuttumaan tällaisiin lunastuspaineisiin järjestelmäriskikomitea ei halua sanella tiettyjä välineitä sijoitusrahastolla. Haluamme kuitenkin varmistaa, että samanlaisia välineitä on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa helposti. Sitten toiseksi järjestelmäriskikomitea on tunnistanut tarpeen parantaa testejä investointirahastoissa ja parantaa kulttuuria. Olemme suositelleet, että ESMA kehittää ohjeistustaan, miten johtajien pitäisi näitä stressitestejä tehdä omaisuudenhoitajien. Olemme suosittaneet myös, että että investointirahastot hallinnoivat omaisuuseriä, jotka ovat luotenomaisesti vähemmän likvidejä. Heidän pitäisi näyttää valvoilla, että heidän investointistrategiansa säilyy hyvin eri tilanteissa. Kolmanneksi olemme tietoisia siitä, että vaikka valvoilla oli mahdollisuus käyttää äh, oma mm, velkavipua, he ovat käyttäneet tätä välineitä. Jos puuttuu ohjeita rajoista, se ei kuitenkaan pidä suoda, e, luoda epätervettä tilannetta. Sitten huomasimme, että puuttuu harmonisointuja, raportointipuitteita jäsenvaltioissa. Tämä on este, kun halutaan valvoa kollektiivisia rahastoja, usit rahastoja Järjestelmäriskikomitea suosittelee sitä, että Euroopan komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisista raportointipuitteista. Rohkaisemme että nopeasti toteutetaan näitä suosituksia. Olemme valmiit tukemaan heitä tässä tehtävässä ja toivomme, että Euroopan parlamentti täyttää oman tehtävänsä lainsäädäntöprosessissa tässä rinnalla seuraamme kehitystä investointirahastosektorilla ja laajemminkin pankkisektorilla, jotta puutumme trendeihin, jotka liittyvät poliittiseen toimintaamme. Osana prosessia neuvosto juuri käskisteli kolmannesta lisäyksestä Euroopan varjopankkivalvontajärjestelmällä, joka julkaistaan syyskuussa. Minä haluaisin lopuksi vielä todeta, että olimme iloisia voidessamme, te, että herra Burkhard Palsia, rova Beres osallistuivat viimeis, viime vuotiseen järjestelmäriski komitean kokouksen. Toivottavasti tällainen räätälöity demokratinen valvonta <clears throat> hyödyntää herra Baltsia, kun hän tekee ö, työtä asiassa. Ja kiitän teitä huomiostanne ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä räätälöidystä vastuuvelvollisuudesta. Nyt annamme puheenvuorot sit sitten eh, yhteisraportoijille. Parts ensin. Kiitos puheenjohtaja, herra pääjohtaja. Kiitos alustuksestanne. Minäkin haluaisin kiittää teitä, että minä ja Pervons Beres eh, saimme viime torstaina tulla Frankfurtiin järjestelmäriskikomitean neuvoston kokoukseen. Se oli meille suuri apu ja arvostamme myös läsnäolonne täällä valiokunnassa järjestelmäiskin komitean puheenjohtajana. Kahdeksatta vuotta jo johdatte järjestelmäiskin komitea. Olette samalla myös EKPn pääjohtaja toisaalta tässä ohessa. Pääjohtajan virkahan komitea tulee automaattisesti ja joku olette EKPn pääjohtaja, niin sen myötä varmasti saatte ihan riittävästi tekemistä päivittäin nimittäin. No, minusta toimitte hyvin näissä kanssa tehtävässä, mutta järjestelmäriskikomitea, jos ajatellaan tuota EKPn tärkeä rahoitustarolla, niin järjestelmäriskikomitea siis taustalla oli joskus, mutta nyt sitten kuitenkin sen asetusta uudelleen tarkastelee ja se on hyvä mahdollisuus, että järjestelmäriskikomitean päivittäinen työ saa enemmän huomiota. No, on tämä harmonisoitu pankkivalvonta äh, asetus, joka on että myös EKPn ulkopuoliset elimet voivat edistää avoimuutta. Tätä toimia voi myös vahvistaa tietysti tämä voi parantaa läpinäkyvyyttä yleensäkin. Ja järjestelmäriski komitea varmasti on pohtinut sitä, miten voitaisiin tehokkaasti uudelleen tarkastella sen omaa asetusta. Näin ollen minulta on kysymyksiä tähän liittyen, miten järjestelmäriskikomitea voidaan antaa enemmän näkyvyyttä kuin ehkä tähän asti, miten järjestelmäriskikomitean työ saadaan paremmin tunnetuksi ja ymmärrettävämmäksi, ei vain jos ajatellaan jopa parlamenttia, vaan myös saadaan rahoitusmarkkina-alaa, toimijoita ja jos ajatellaan myös eurooppalaisia kansalaisia. Kiitos. Thank you. Pervans Perez, we have the group. Ja sitten Pervanche Peres. Merci, moi je vais pas... Euh, Kiitos. Minä en nyt palaa tähän vierailuun, jonka teimme Burkhard Baltzin kanssa viime viikolla, mutta totta, että yhteisesittelijänä tämä on hyvin tärkeää päästä paikalle. Ja toisena esittelijänä haluan myös kiittää teitä kuitenkin tästä mahdollisuudesta tulla vieraksenne. Ei se varmastikaan jää ainoalaatuiseksi, mutta kysyisin kahdesta asiasta ensinnäkin. Alustuksessa ette käyttäneet B-sanaa, Brexittiä, mutta jos ajatellaan systeemistä tapaa, niin ehdot, joissa neuvottelut käydään ystävän kanssa ja olosuhteet. No vaikka tietysti lähtökohta tällä problematiikalla ei välttämättä liittyy rahapolitiikkaan, mutta saattaa johtaa kuitenkin hankaluuksiin tai liikkeisiin markkinoilla, jotka saattavat vaikuttaa koko järjestelmään. Voisitteko puhua hieman siitä, miten näette tämän asian. Ja sitten tuo aspekti, josta puhuitte paljon alustuksessa, eli nämä riskit, jos ajatellaan likviditeettiä, ja sitten yhteissijoitusyritysten näkökulmana, kuten tiedätte, tällä hetkellä neuvottelemme lainsäädännöstä, jota valmistelee Euroopan komissio. Se liittyy juuri se, miten säännellään ja valvotaan näitä sijoitusyrityksiä. Yksi asia liittyy siihen, miten, miten Basel-lainsäädäntö päättee ja mihin asti EU-tasolla, kun ajatellaan vakavaraisuusastusten Voitteko tätä hieman vielä täsmentää? Mitkä osat pitäisi ottaa mukaan tuohon lainsäädäntöön huomioiden sen, mitä puhuitte näistä likviditeettiriskeistä ja miten huonosti niin suhtaudutaan, oikein, kun näitä sektoreita tarkastellaan ja niitä vaikutusta eurooppalaisiin markkinoihin. Well, on, uh, on the... Niin, ensimmäiseen kysymykseen, jonka sain, niin jos jos kysymys on siitä, että ei eh, järjestelmän riskikomitealla pitäisi olla enemmän näkyvyyttä, niin emme tarvitse mitään muutoksia hallintoon siinä. Täytyy katsoa, että minkälaisia aloitteita sitten Euroopan parlamentti haluaisi, ja ne pantaisiin sitten nopeasti täytäntöön. Jos nyt esimerkiksi halutaan enemmän altistusta finanssimarkkinoille, niin me voimme käyttää paljon monenlaisia kanavia hyväksemme. Ja tässä itse asiassa synergiat muiden ESRBn johtokunnan kanssa voidaan käyttää hyväksi. Eli pitäisikö tämän näkyvyyden tapahtua yksinkertaisten näkyvyys aloitteiden kautta, toimien kautta, esimerkiksi eh, ottamalla yhteyttä finanssimarkkinoihin, Euroopan parlamenttiin tai muihin foorumeihin, jotka periaatteessa, jota periaatteessa on helposti tehtävissä. Joten en nyt sitten tässä vaiheessa puutu sen enempää muihin hallintoon liittyviin muutoksiin, mutta jos teillä on kysymyksiä, lisäkysymyksiä, niin tietysti voin sitä kommentoida sitten myöhemmin. Mutta sitten Brexitistä täytyy sanoa, että kaikki riippuu kovasti tilanteen hallinnoinnista. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa käytiin ensimmäinen kes, ensimmäinen keskustelu Brexitistä. Olemme olleet siinä kovin varovaisia, koska aiheesta keskustellaan muissa pöydissä, emmekä me halua puuttua neuvottelukantoihin. Ja keskustelu, joka käytiin tuossa kokouksessa, oli minulle kovin valaiseva, koska se osoitti, että voimme keskustella Brexitistä ilman, että puututaan muiden pelaajien toimiin. Eli me voimme identifioida riskejä ja itse asiassa ihan eri pöydässä. Te, tehän tiedätte, että olemme perustaneet myös teknisen työryhmän Englannin pankin kanssa identifioidaksemme riskejä ja arvioidaksemme niitä koskien brexia silloin, jos kova Brexit toteutuu. Eli Tämä on se, mitä aiomme tehdä. Ja tietenkin Brexit-keskustelun aiheet tulevat olemaan tulevina kuukausina yhä enemmän pöydällä järjestelmän riskikomitean kokouksissa. Ja minähän jo sanoin, että lopputulos riippuu kovasti siitä, miten tilannetta hallinnoidaan. Jos katsotaan Brexitin reaalitaloudellisia vaikutuksia, niin ne ovat aika rajallisia tuleva. No tässä täytyy olla varovainen. Ne pitäisi, niiden pitäisi olla rajalliset noin kokonaisuutena. Tietenkin on tiettyjä Euroopan osia, joihin tämä tapahtuma enemmän vaikuttaa, mutta kokonaisuutena ja lyhyellä aikavälillä vaikutus tulee olemaan rajallinen. On vaikeaa nähdä nyt, mitkä finanssipoliittiset vaikutukset olisivat, jos prosessia ei hallinnoitaisi hyvin. Ja mehän emme ole neuvotteluosapuoli tässä prosessissa, joten kaikkien osapuolten tehtävä on varmistaa, että sisämarkkinoiden integriteettiä täytyy suojata ja että ensimmäinen johtajien julistus, joka koski kaikkien vapauksien yhtenäisyyttä, sitä täytyy noudata. Ja sitten finanssivakaus ei saa vaarantua, koska jos näin käy, niin se vahingoittaisi kaikkia osapuolia. Mutta e, voin ilman muuta laatia raportin Brexitistä, jos parlamentti sitä tarvitsee ja haluaa meidän näkökulmastamme, joka ei ole siis neuvotteluosapuolen näkökulma. Ja sitten kysyitte minulta suosituksia koskien likviditeettiä ja myöskin ylivelkaantumiskysymyksiä investointirahastoille. Niin, me uskomme, että erilaisia likviditeetin hallintatyökaluja täytyy olla, jotta voidaan lisätä äh, rahastoiden hallin, hallinnoitsijoiden toimintakykyä silloin, kun markkinat stressaantuvat likviditeetti epätasapainotilanteita täytyy äh, lieventää tai niitä täytyy estää, ja jotta, jotta investointistrategiat voidaan pitää voimassa myöskin stressaavissa markkinatilanteissa, joten likviditeetti, riski, stressitestaus on tietyssä roolissa tässä. Mitä tulee sitten velkaantuneisuuteen, niin ohjaus ylivelkaantumis äh, arvioinnin tietoa koskien pitäisi olla tarjolla. Ja täytyy myöskin asettaa velkaantuneisuusrajat vaihtoehtoisille investointirahastoille. Kiitos. Edustaja Marias. Eh, haluaisin mainita Niin puheenjohtaja, haluaisin puhua vakuutusrahastoista ja miten ne toimivat. Kuten tiedätte, ne ovat erittäin tärkeitä. Ajatellaan järjestelmän vakautta ja miten talous yleensä toimii. Sitten kysymykseen, niin tämä liittyy vakuutusrahastoihin Kreikassa. Vakuutusrahastot oikeastaan tuhottiin äh, kriisin aikana tämä oli ainakin 12 miljardia euroa tämä, nämä menetykset. Ensinnäkin kysyisin, 24 miljardia euroa on säilynyt 86 miljardin lainapaketista. Voisiko sitten 13 miljardia käyttää, jotta voitaisiin pääomittaa vakuutusrahastoja samalla tavalla kuin pankkeja pääomitettiin? Näin saisimme ne terveemmälle pohjalle, eikä näitä vakuutuksia vähennettäisiin vuodesta 19 eteenpäin, niin kuin euroryhmän päätöksessä todettu. Sitten viimeinen kysymys. Hallitus väittää, että ohjelman jälkeen kun valvonta on korostettua, niin silloin hallitus pystyy päättää olla vähentämättä eläkkeitä ensimmäinen tammikuuta 19 eteenpäin. Onko tämä se tapa, jolla euroryhmä tekee päätöksiä? vaikkakin hallituksella on velvoitteena vähentää eläkkeitä ensimmäinen tammikuuta 19 eteenpäin, ja hallitus ei sitä joutuisikaan tekemään tätä leikkausta eläkkeissä. Members should stick to the... Teidän pitäisi pitäytyä tässä aiheessa, eli järjestelmäriskikomiteassa. For the pensions. Yes, yes. And Mr. Chairman... se myös eläkkeitä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja helmikuussa 2016 järjestämässäkin komitea ehdotti, että sääntelijät voisivat tällaisia hiilistressitestejä tehdä pankeille, ja eläkerahastoille, mutta vaikuttaa siltä, että tästä käydään julkista keskustelua paljon sen jälkeen. Komissio on vastannut parlamentin kysymyksiin. Tietysti tämän, ja tässä sitten hiilistressitestaus voisi olla hyvä elementti, jolla arvioidaan rahoitusinstituutioiden vakautta ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja raporttini kestävän rahoituksesta, joka juuri varmasti äskettäin varmisti rajat, ryhmät ylittävän tuen ja siinä puhuttiin hiilistressitesteistä niin kuin komitea 2016 ehdotti pankille ja muille rahoituksen välittäjille voitaisiin määritellä nämä riskit, jotka liittyvät tällaisiin varoihin. Otetaan huomioon, että nyt uutta intio, intoa on kestävälle rahoitukselle taksonomian kehittämiselle, niin mitä keski komitea on tehnyt, kun se on pyrkinyt sellaista metodia kehittelemään. Mitä tulee kahden ensimmäiseen kysymykseen, niin kuin sanoin aikaisemmin, tämä ei ole meidän päätöksemme. Jälleen, kuten aikaisemmin eh, puhuimme, se, miksi on vaikeaa, vaikeaa käyttää julkisia varoja, kun uudelleen uudelleenpäämätetään yksityisen, äh, yksityisiä tahoja. Tähän liittyy siis tämä lainsäädäntö, joka koskee valtion tukia. Ei tämä ole meidän päätöksen, niin kuin sanoin, emmekä voi tästä juurikaan mitään sanoa. Samaa koskee tätä toista kysymystä. tänne eläkkeiden leikkauksista ja hallituksen ohjelmasta me emme käy tällaista vuoropuhelua ollenkaan joka tapauksessa ja tämä on osa hallituksen jäsenvaltioiden ja komission välistä sopimusta asiasta. Sitten toinen kysymys kestävästä rahoituksesta riskikomitea aloitti pilottihankkeen, jotta asiaa työstään enemmän ja laaditaan metodologiaa, skenaarioanalyysejä varten, jotta voidaan tehostaa analyyttistä valmiuttamme arvioida riskejä, joita syntyy ilmastonmuutoksesta. Voin myös ilmoittaa, että EKP on liittynyt e- e- keskuspankkien valvojien verkkoon verkoston, jotka pyrkivät viherryttämään koko järjestelmää. Tämä tästä asiasta. Ja sitten pitää nähdä, minkälaisia tuloksia saadaan. Toivottavasti ensi vuonna voin kertoa enemmän tästä aiheesta. Sanotteko, että ehdotus tulee ensi vuonna? Mikä aikataulu tällä on sillä? Se on tärkeää. Uh, Ymmärrän kyllä. Meidän pitää sitten katsoa, mitä tämä projektitiimi saa aikaan ja sitten tiedän paremmin myös aikataulusta jatkossa. Siis juuri kerrotaan tässä, että olemme aloittaneet vasta tämän työn ollut ensimmäinen kokous. Mono. Bonjour, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja tulee systeemisiin riskiin. Voisin puhua kauppasodasta, jota Yhdysvallat käy Euroopan yrityksiä vastaan kun on tällaisia sanktioita, jotka on perusteet, jotka perusteettomia. Yleisesti me Ranskan BNB paripankin kohtalon, jolla 14 annettiin 9 miljardin dollarin sakko, Yhdysvallat asetti. Se perustui tällaiseen tulkintaan, joka tehtiin vain Amerikassa. Tämä juridinen hyökkäys voi toistua hetkellä minä hyvänsä. Ja se voi kohdistua mihin tahansa järjestelmän kannalta tärkeään pankkiin Euroopassa. No, MRLit niitä ei ole todettu ja edistä ei tule koskaan olemassa, niin kuitenkin amerikkalaisten toimet tuot olemaan vakavat, joka saattaa johtaa tällaiseen yleiseen pankkipaniikkiin EU-ssa. Helmikuussa 2018 me kaikki totesimme, miten kuulette, miten latinalainen pankki joutui valvonnan piiriin ja sitten toisaalta tämä Amerikan alumiinin tuottaja, johon tällaisia toimia on kohdistettu. Tämä vaikuttaa kansainvälisiin markkinoihin. Amerikkalaiset viranomaiset ovat yksipuolisesti päättäneet sen, että kyseenalaistavat nämä sanktiot Irania vastaan. Eurooppalaiset yritykset, niihin kohdistuu nyt rankaisutoimia rikoksista, joita he ovat tehneet. Euroopan komissio pohti, että keskuspankit kattaisivat, ottaisivat mukaan liikepankit Iranissa. Tällainen voi toistua loputtomiin. Puhutaan amerikkalaisista sanktioista, joita korostavat viiteen suuren eurooppalaisyritykseen NG, joka Gazpromin myötä osallistuu Nord Stream 2-konsorttion toimintaan Nord Stream 2, kuten tiedämme, ja puheenjohtaja keskeyttää, puheaika ylittyi. On Europe, Mr. Monon, you had two minutes. Just... Kaksi minuuttia teillä on aikaa ja se ylittyi. No. Yes. Euh, euh, Muistelkaamme Enronin konkurssi vuonna 2002 silloin olette ja puheenjohtaja keskeyttää. Ei ole tulkkausta sitten enää myöhemmin. Jos ylitätte puheajan, niin tämä ei käy. Let's, let's Two questions, Draghi. No, sorry, sorry. Ei, ei. Olkaa hyvä vastaus, herra Draghi. At this stage we... Tässä vaiheessa emme ole keskustelleet tästä aiheesta. On selvästi kyseessä ongelmakysymys ja otitte aivan relevantin kysymyksen esille. Siinä määrin, että jos näin tulisi, kävisi, että tulisi sellainen tilanne, että finanssipoliittinen vakaus vaarantuisi, niin silloin täytyy keskustella siitä, täytyisi keskustella siitä, että miten tätä riskiä voita, riskin tapahtumista voitaisiin estää tai sitten ainakin lieventää. Edustaja Carthy, pahoittelut. Chair, and welcome again, Mr. Puheenjohtaja, Tervetuloa herra Raki jälleen. Kiitän teitä alkupuheenvuorosta. Haluan tarttua tilaisuuteen ja haluaisin pöytäkirjaan, että olen tyytymätön tähän vastaukseen oikeusasiamiehelle koskien huonoa hallintoa, mitä tulee herra, siihen, että herra Raki kuuluu tähän ryhmään ja haluaisin, että lopetettaisiin tällainen selkeä eturistiriita kysymys ennen kuin oikeusasiamies välittää tämän asian parlamentille. Sitten kysymykseni liittyy teidän tehtäväänne järjestelmäriskikomitean johtajana. Te, tässä voi syntyä shokki Irlannin kiinteistömarkkinoille on sitten tällainen kupla ja tämä on lisännyt hintoja ja vuokria ja tuhannet ihmiset ovat ongelmissa. Otin tämän kysymyksen esille viime vuonna Irlannin kiinteistökulpasta ja te että ratkaisut tällaisen tilanteeseen löytyy paikallista politiikasta. Irlannin tapauksessa pitäisi lisätä sosiaalisen äh, asuntopolitiikan aluepolitiikkaan. Nyt on tullut komissiolta, OECDltä, IMFltä tietoja ja sitten eh, on riski siitä, että kymmenet tuhannet olemassa olevat eh, kiinnelainat ovat kestämättömällä pohjalla, jos korot nousevat ja toiseksi eh, riskit taloudelliselle vakaudelle, joita on syntynyt kuumentuneista kiinteistömarkkinoista ja tämä vaikuttaa yksityisiin äh, rahastoihin ja liittyy kiinteistömarkkinoihin yksityisellä ja kaupallisella sektorilla. Lisä, tämä vain, tilanne on vain pahentunut ja haluaisin kysyä teiltä, kun ajatellaan teidän näkemystänne mahdollisesta vaikutuksesta, äh, jota syntyisi nousevista koroista Irlannin tilanteessa, onko teillä jonkinlaisia suosituksia kenties, kenties tehdä miten voidaan vähentää tätä kuplaa järjest- hallitulla tavalla ja sitten aikooko järjestelmäriskikomitea julkaista minkälaisia varoituksia Irlannille koskien riskejä, joita syntyy tämänhetkisestä tilanteesta? Pel. Kiitos puheenjohtaja, pääjohtaja. Jatko kysymys Brexitistä. Tiedämme eilisestä lähtien, kun brittihallitus tapasi Checkersissa että no brittien mukaan tuo ero on, että rahoitusmarkkinat eivät pysy markkinoilla, eli vapaa liikkuvuus pätisi vain tavaroihin. Ja kysyisinkin teiltä, miten tässä skenaariossa, eli että rahoituspalvelut jäisivät pois markkinoilta, niin miten se vaikuttaisi teistä finanssivakauteen euroalueella. Ja toiseksi, no tämä on tärkeä osa eurooppalaisia lainamarkkinoita, millaisia vaikutuksia odotatte? Ja kolmas lyhyt kysymys eron jälkeen. UK tai Bank of England, se, se on tällainen tarkkailijastatus sitten järjestelmäriskikomiteassa, näinkö on? Thank you. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Irlannin keskuspankki tuota, puuskuria nosti 0-1 prosenttiin viime viikolla. Se on yksi vastaus tuohon kysymykseen, mutta yleisesti ottaen tuo kysymys. Sitä esitetään muissakin asiayhteyksissä, jossa nähdään, että kiinteistöjen arvot, no paikallisesti ovat joskus vääristyneet, niin kuitenkin suurissa kaupungeissa ja tietyissä maissa näin ole sama pätee myös liiketilasektoriin. Mitä tulee tuohon ensimmäiseen, jos pohditaan analyysi vuotta 2016, niin järjestelmäriskikomitea antoi varoituksia kahdeksalle valtiolle, joissa kotitalouksien velkaantumisuus oli korkealla tasolla muun muassa. Ja sitten on liiketalous, ja kiinteistösektoria, niin tilanne on jopa vääristyneempi ja laajempi, jos ajatellaan ilmiötä. Joten haavoittuvuuden suurin lähde liikekiinteistösektorilla liittyy siihen, että investoijat etsivät tuottoja Senpä vuoksi hinnat ovat nousseet, myös jos ajatellaan historiallisia vertailuarvoja, erityisesti tällaisilla primärimarkkinoilla. Ne ovat olleet haavoittuvaisia uudelleen hinnoittelulle ja yhtäkkisille muutoksille riskipreemioissa. Joten tässä, no pankit on toki tärkeitä, mutta myös muiden toimijoiden rooli rahat ylittävässä rahoituksessa on kasvamaan päin. Joten kun huomioidaan rajatyyli, äh, muiden kuin pankkien rooli rajoittamisessa niin tämä arvioida, josko uudet välineet, uuden makro, vakavaraisuusvälineet olisivat tarpeen. Ja pitäisi ne panna täytäntö muillekin kuin pankeille. Tästä olemme puhuneet monasti, että pitäisi pohtia vakavaraisuusvälineitä muillekin toiminnan kuin pankeille, koska usein ne suorittavat toimia, jotka ovat melko samansuuntaisia kuin pankeilla. Ja tässä tapauksessa ne ovat tärkeimmät rahoituksen välittäjät. Siinäpä siis ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. No, toistelen tätä. On liian varhaista kommentoida näitä mahdollisuuksia, joista on keskusteltu, mutta joissa ei ole vielä päästy maaliin, tämä on selvää. Jos sisämarkkinoiden eheys ja integriteetti pitää pitää yllä, no riippuen siitä, mikä lopullinen järjestely on, niin tietyt aktiviteetit jatkuvat ja toiset eivät, ja se on tämän seurausta, mutta kun sanon neuvottelut, lopulliset neuvottelut eivät ole vielä loppuneet, jotta voitaisiin ilmaista kantaamme konkreettisesti sitten Bank of England tarkkailija ja se status, no siitä ei olla puhuttu vielä. Kiitos. Thank you. Uh, Burkhard. Kiitos sitten Balts. Thank you very uh, brief uh, second. Ja aivan lyhyt toinen kysymys. Keskuspankkiireilla on paljon toimivaltaa järjestelmäriskikomiteassa. Se on tietenkin hyvä asia, mutta siihen liittyy tiettyjä riskejä myös sen suhteen, että tieto on yksipuolista. Ja kysymykseni pääjohtajalle onkin se, että pitäisikö asiantuntijuuden olla laajempaa? Pitäisikö mukana olla myöskin finanssivalvonnan puolelta, eikä pelkästään keskuspankkiirien puolelta? Kiitos. Edustaja Tang. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen herra Draghi. Mielestäni teidän raporttinne vuodelta 2016 äh, li- liian myöhään, liian äkkiä. Se oli aika suosittua lukemista täällä Euroopan parlamentissa. Tässä puhuttiin kestävästä, sen puhuttiin kestävästä rahoituksesta ja sitten siihen viitataan myös äh, vakavaraisuusasetuksessa ja direktiivissä, jossa yritimme ottaa järjestelmän riskin näihin arvonsa menettäisiin, menettäisiin omaisuuserin vakavaraisuusvalvonnan yhteydessä. Kuitenkin tämä ei, ei tunnu, että teistä tämä on kovinkaan suosittu aihe. Kun te vastaatte, tunnutte unohtavan tämän vielä näistä arvoisamentteista arvo, omaisuuseristä. Kun otetaan tätä kertomusta, mielestäni se on todella hyvä kertomus. Eikö sitä pidä vähän edem, pidemmälle ja miten itse järjestelmäriski voisi sitä viedä eteenpäin tai kenties komissio? Miten voimme puuttua näihin arvonsa menettäneisiin omaisuuseriin? Ensimmäinen kysymys. Sanoisin, että äänestävät jäsenet järjestelmäriskikomiteassa ovat kansalliset keskuspankit, EKP. EKP on vain kolme 27 jäseneltä, joten ei meillä, emme oikeastaan kerro järjestelmäriskille yhtään mitään, mitä sen pitäisi tehdä, vaan edustamme vain kolmea 27. Sitten on kolme puheenjohtajaa neuvoantavassa tieteellisessä komiteassa, sitten puheenjohtaja neuvoantavasta teknisestä komiteasta ja sitten kolme valvontaviranomaista. Euroopan valvontaviranomaista, siis keskuspankit, mutta ei ole kyse vain keskuspankeista. Ei, ei. Kommentti ilman mikrofonia. Ihan ok, minä tässä vain yritän selittää sitä, että tähän liittyy eri asioita, mutta sitten tähän liittyy myös yksi toinenkin asia, joka pitää ottaa esille. Kansallisella tasolla 19 jäsen 90 jäsenvaltiota on nimittänyt keskuspankkiinsa kansallisena viranomaisena, joka on vastuussa makrovakauspolitiikasta pankkisektorilla. Joten kaiken kaikkiaan, jos tämä nyt pannaan yhteen ja se seikka, että on hyödyllistä voida tukeutua keskuspankkien riippumattomuuteen, sehän on oma puolensa, pankit ovat riippumattomia kansallisista hallituksistaan enemmän kuin muut viranomaiset, siis keskuspankit. Siis pitkälti Euroopan järjestelmällisesti komitean kokoonpano on kyllä varsin tyydyttävä. Sitten tämä toinen kysymys. En ollut ollenkaan tietoinenkaan siitä, että olemme näyttäneet vasten tahtoisilta, emmekä halua edetä tämän suuntaisesti. Mutta sanoisin kuitenkin, että nyt puhun tietenkin vain järjestelmäkomitean suulla, siis Komission ehdotus liittyy aikaisempaan työhön, jota järjestelmäriskikomitean neuvoantava tieteellinen komitea on tehnyt. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, meillä on tällainen projektitiimi, joka tutkii metodologioita, jotka voisivat liittyä näihin skenaarioanalyyseihin. Joten meillä on tämä työryhmä toiminnassa. He tekevät työtä eri skenaarioiden parissa, eri metodologioilla. Sitten nähdään, minkälaisia tuloksia tästä saadaan. Mutta jos on jos teillä on muita ehdotuksia, miten Euroopan järjestelmäriskikomitean kantainen komitea, joka tarkoittaa riskejä ja makrovakausvälineitä, niin miten tämä voi tehdä jotakin muutakin, niin olemme kyllä täysin avoimia eri ehdotuksille. Raportissa annetaan ymmärtää, että ei tarvita vain metodologiaa stressitestejä varten, vaan tietenkin myös välineet. Padota riskejä, vaikka pääomavaatimukset ja vastuurajat. Euroopan parlamentti nyt ot, haluaa mukaan nämä vakavaraisuusasetuksen ja direktiivin, enkä näe kuitenkaan kenenkään toimimaan tämän suuntaisesti. Yes. Niin tehän tiedätte, että järjestelmäriskikomitealla ei ole valtuutta sanella mitään, joten tämän työryhmän työn tuloksena voimme tehdä ehkä ehdotuksia siitä, minkälaisia välineitä ehkä voitaisiin käyttää tässä tilanteessa, mutta meidän pitää mennä askel askelta. Ensinnäkin kehittää metodologiaa, katsoa miten asiat ovat, sitten voisi vasta ehdottaa välineitä. Voin kuitenkin ehdottaa, että voisitte mennä Voisitteko tehdä sen ehdotuksen, että lainsäätäjät joskus etenevät liian hitaasti? Sekin on teidän tehtävänne tavallaan eh, järjestelmällisesti komiteana voisitte olla hiukan kärsimätönkin joskus. Annan merkille tämä. Thank you very much. Kiitos pääjohtaja Draghi siitä, että oli läsnä ja osallistui kahteen keskusteluun. Nyt voimme päättää kokouksemme. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona aamu yhdeksältä. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Grazie.